Proszę Państwa, rozpoczynamy popołudniowe spotkanie. Kiitoksia. Voimme jatkaa sitten tämän iltapäivän kokousta. Haluaisin kertoa vieraillemme, että yleensä aloitamme kello 15. Mutta kun nyt meillä oli jo muuten vaikeuksia saamme asiat hoidettua, me aloitamme 14.30. Mutta voi olla, että jotkut kollegat ovat tottuneet siihen, että kello 15, että he ovat tulossa kello 15 paikan päälle. Tästä johtuen tässä on tämä pieni viivästys aloittamisessa myös. Näin aluaksi haluaisin, jotta tulee, tulee tänne Show Figueron, Euroopan tilintarkastustuomioistumista. Ja tilintarkastustuomioistuin on tehnyt raportin liittyen komission ehdotukseen YMP vuoden 2020 jälkeen ja YMP tehtyviin muutok- tehtäviin muutoksiin liittyen. Ja maatalouspolitiikka on tärkeää meille ja tämä koskee myös sitten ma- maanviljelijöitä. Ja tämä on erityisen tärkeää meille edustajille myös täällä. Sillä meidän pitää ensin katsoa myös tähän liittyviä ehdotuksia. Ja tämä on meille tällainen herkkä aihe. Tänä aamupäivänä jo me puhuimme kahdesta lakiehdotusluonnoksesta, yhteiseen talouspolitiikkaan liittyen ja niistä me jo kävimme hyvin pitkällistä keskustelua. Ja nyt tietenkin haluan mielellään kuulla myöskin tilintarkastustuomioistuimen kannat ja lausunnot. Meillähän on ollut tilintarkastustuomioistuimen kanssa hyvää yhteistyötä aikaisemmin. Tämä on sellaista työtä, joka vahvistaa meitä molempia, tämä yhteistyö. Kyseessä on maatalouspolitiikan täytäntöönpano ja sen uudistus, joten haluaisimme katsoa jälleen vielä näitä erityisasioita, jotka liittyvät yhteisen maatalouspolitiikan vaikutuksiin viljelijöihin. Ja täällä on myöskin komissiosen Hogan paikalla tänään vieraana. Hän voi sitten kommentoida herra Vigueiredon Esitys tähän tulee esittämään tähän komission kannanoton, miten eh, he näkevät sitten tilintarkastustuomioistuimen päätelmät. Joten mennään saman tien tähän aiheeseen. Teillä herra Figuero on 15 minuuttia puheaikaa, ja tämän jälkeen antaisin komission jäsenelle puheenvuoron, että hän voi kommentoida tätä esitystä – ja tervetuloa myös kaikki muutkin vieraat tänne paikan päälle. Kaikki, jotka ovat tänne tänään saapuneet. Niin, seuraavaksi tilintarkastustuomioistuimella on puheenvuoro ja aloitetaan tästä. Annan teille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja ensinnäkin Haluaisin kiittää teitä. Uh, your invitation to European Court of Auditors to have this... Kiitos tilintarkastustuomioistuimelle mahdollisuutta esitellä teille suoraan nyt tämä sisältö meidän lausunnossamme, joka koskee uutta YMP-asetusehdotusta. Tämähän on tilintarkastustoimistojen velvollisuus tulla paikalle, kun keskustellaan näistä asioista. Mutta lisäksi totta kai mielellämme tulemme tänne puhumaan kanssanne suoraan asioista parlamentin jäsenten kanssa. Tiedämme, miten merkittävä uusi ymp on, ja olemme tästä kovin tietoisia, koska YMP edustaa valtavaa osaa EUn budjetista. Sen osuus on valtava. Näin ollen tilintarkastustoimistojen velvollisuus on ymmärtää asia täysimääräisesti ja mielestäni olemme käyneet läpi kaikki asiat, jotka liittyvät tähän asetusehdotukseen. Haluaisin kiinnittää huomionne tällaiseen PowerPoint-esitykseen, jota aion käyttää, jotta voin puhua kannastani. Ensinnäkin haluaisin korostaa, mitä ovat tämän lausunnon pääkohdat ja perusperiaatteet, koska tilintarkastustoimiston ei ole poliittinen elin. Te olette poliittisesti vastuussa näistä asioista. Meidän pitää korostaa, mitkä perusperiaatteet tässä lausuntomme taustalla piilevät. Ensimmäinen on tämä yleinen julkisen politiikan yleisperiaate. Ja tässä pitää nyt määritellä oikein julkiset tarpeet ja katsoa, josko ne on hyvin määritelty ja onko niitä käsitelty oikein. Ja haluamme myös nähdä, onko selvät tavoitteet tässä julkisessa politiikassa määritelty. Eli YMPssä tarvitaan selvät tavoitteet. Meidän tulee nähdä, josko politiikan panos on selvästi määritelty. Me haluamme nähdä, josko prosessit ovat hyvin jäsenneltyjä ja katsoa, josko myös nämä tuotokset ovat oikeanlaiset, on oikeat tulokset ja vaikutukset. Ja totta kai mitä kiinnostaa kovasti myös se, josko vastuuvelvollisuusmekanismit ovat oikeanlaiset ja vastaavatko ne yleisiä rahoitushallinnoinnin periaatteita. Siinäpä olivat tämä perusperiaatteet sen taustalla, kun laadimme lausuntoja. Toiseksi pitää katsoa johdonmukaisuutta tuossa politiikassa ja koherenssia. Ja sitten pitää myös nähdä, josko uusi sen maatalouspolitiikka on koherenttia ja johdonmukainen muiden EU-politiikkojen kanssa. Ja lopuksi perustamme lausuntoomme myös aikaisempiin tarkastuskertomuksiin ja auditointeihin. Eli katsotaan sitä, josko uudessa politiikassa kaikki asiat on otettu huomioon. Sitten katsotaan, mitä löydöksiä meillä oli aikaisemmin liittyen näihin välineisiin. Ja sitten muistutamme teitä aikaisemmista löydöksistämme ja teksteistä. Me haluaisin myös korostaa, että laadimme tämän lausunnon perustuen SEUT-sopimuksen totta kai – ja tässä taustalla on myös komission ja tämän parlamentin pyyntö. Esittelen lausunnon kahdessa osiossa. Ensinnäkin lausunto YMPn määritelmästä yhteisenä maatalouspolitiikkana ja sen jälkeen puhun tuosta uudesta talvarmallista. Ensimmäinen osio eli tämä YMPn määrittely, siihen liittyvä lausunto-osio. No pääviestimme on seuraavanlainen. Ensinnäkin meistä tässä ei nyt ole selvää, että olisi pitkän aikavälin näkymä, joka tukisi tätä uutta YMPtä. Emme sano, ettei ole mitään tutkimuksessa taustalla, emme sano, ettei olisi mitään vaihtoehtoja tulosulle pohdittu. Tässä on paljon eri skenaarioita mietitty, mutta ei tämä nyt ole selvää meistä, mikä tämä pitkän aikavälin visio on, joka tukee kyseistä uutta maatalouspolitiikkaa ja sen uusia välineitä ja instrumentteja. Toinen viestimme, jota haluaisin korostaa, on se, että emme löytäneet tästä vankkaa taloudellista näyttöä näille pää välineille, instrumenteille tässä YMPssä. Erityisesti meistä tässä puuttuu tuo vankka näyttö liittyen suoriin tukiin ja niiden rooliin. Emme nyt väitä, ettei olisi mitään dataa. Totta kai sitä on valtavasti, on paljon perusteluja, mutta emme ole nähneet vahvoja argumentteja sen puolesta, että pitäisi säilyttää kaikki YMPn instrumentit, koska täytyy sanoa, että uusi yhteinen maatalouspolitiikka toistaa toistelen noita vanhoja ymp välineitä vain. Kolmas viesti, jota haluaisin korostaa, on, että meidän mielestämme ympäristö- ja ilmastotavoitteet, no, jos ajatellaan, että ne ovat nyt vahva tavoitte, ja että kunnissa kunnianhimoista enkä sitä nyt kiistäkään, mutta jos näin on, niin sitten se riippuu kyllä myös jäsenvaltioiden valinnoista ja komission arvioinneista. Ja emme nyt tiedä todella, miten komissio tulee arvioimaan nämä valinnat, jotka jäsenvaltiot ovat tehneet tällä osa-alueella. Emme tunne kriteerejä, emme tiedä, mitä miten tämä arviointi tulee olemaan tulevaisuudessa. Ja olemme sitä mieltä, että tuo 40 prosentin osuus YMPstä ympäristö- ja ilmastopolitiikkoihin, no meistä, tuo osuus 40 prosenttia on meistä epärealistinen. Ja tämä perustuu aikaisempaan lausuntoomme, joka on tehty ottaen huomioon aikaisemmat tavoitteet ja tulokset. Neljänneksi uskomme, että yhteisrahoitusasteet eivät heijastele EUn lisäarvoa. EUn lisäarvo on erittäin tärkeä käsite uusissa EUn politiikoissa ja emme havaitse selvää yhteyttä näiden yhteisarvoisasteiden ja eurooppalaisen lisäarvon välillä lopuksi on uusi elementti YMPssä, jos verrataan tähän nykyiseen YMP. Ja se on, että otetaan ylärajat näille maksuille, nämä katot ja meistä. Jos tällaisella otetaan suurille tiloille, niin tämä tulee olemaan rajoitettua jos työvoimakustannukset tämän YMPn ulkopuolelle. Step in one Tämä on tärkeä askel toisaalta, mutta toisaalta no, työvoimakustannukset, pitäisi ehkä miettiä uusiksi, otetaanko ne mukaan vai ei, koska tässä on riskinä YMPn vaikutuksen heikentyminen. Siinäpä pääviestimme liittyen YMPn tärkeisiin periaatteisiin. Mitä huoli meillä on sitten tuosta täytäntöönpanomallista YMPssä. No sanoisin, että jos ajatellaan YMPtä itsessään politiikkana, niin sitten ei ole, siinä kohtaa ei ole merkittäviä muutoksia, koska pääasialliset välineet tulevat jatkamaan toimintaansa. Budjettirelevanssi tulee jatkumaan. Eli jos ajatellaan täytäntöönpanomallia YMPssä, niin siinä on toisaalta suuria muutoksia. Ja ne ovat suuria muutoksia, jotka perustuvat neljän käsitteisen toissijaisuus, tuloksellis, perustaisuus, yksinkertaistaminen ja vastuuvelvollisuus, jotka tuossa näkyvätkin. No aikaa minulla ei ole loputtomasti, nyt on enää viisi minuuttia aikaa. Näin olen käsittelen pelkästään tulosperustaisuutta ja vastuuvelvollisuutta. Puhun uuden asetuksen näistä asioista, mitä tulee tulosperustaisuuteen. No meistä on nyt hyvä suunta kohti tulosperustaista järjestelmää ja mallia. Olemme sitä mieltä, että ehdotus ei kuitenkaan sisällä tarvittavia elementtejä, jotka liittyvät tehokkaaseen tulosperustamalliin. No, hyvä suunta on, mutta kuitenkin tässä nyt on tärkeitä elementtejä, jotka puuttuvat meistä. Sen takia olemme sitä mieltä, että että kyseinen ehdotus ei ole riittävä. Ja miksi ei? No, koska nämä puuttuvat, osatekijät, meistä puuttuvat ovat seuraavat selvät, spesifit ja määriteltävissä olevat EU-tavoitteet, joiden myötä näitä, suur- näitä tavoitteita voidaan mitata. Jos halutaan tulosperustusta, niin sitten tarvitaan tavoitteita, jos halutaan siis tuloksia. Ja jos halutaan tuloksia, niin sitten sitten pitää olla määriteltäviä tavoitteita, kvantifioitavia tavoitteita, jos näitä ei ole, niin miten sitten voidaan mitata saavutettuja tuloksia? Siinäpä tuo kysymys. Toiseksi, meistä tuntuu siltä, että tästä nyt puuttuu jotenkin muutakin, eli selvä yhteys toimenpiteiden ja tavoitteiden välillä, koska tässä ei ole selvää yhteyttä. Kolmas asia, joka meistä puuttuu, on, että tässä panosten ja tulosten ja vaikutusten indikaattorit puuttuvat. Totta kai tässä ehdotuksessa on jo tiettyjä indikaattoreita, mutta kuten sanomme lausunnossamme ja sanomme myös lausuntomme liitteessä näin, että paljon parannusta vaaditaan, jos halutaan konkreettinen ja hyvä indikaattoripaketti. Siinä siis lausunto, mitä tulee tulosperustaisuuteen. Entäpä mitä sitten tulee vastuuvelvollisuuteen? No, sen osalta voidaan sanoa, että... Ja tämä on hyvin tärkeä kysymys tilintarkastustuomioistuimelle. Ja toivon, että tämä on myös tärkeä asia parlamentille ja parlamentin jäsenille. Meistä tämä ehdotus johtaa siihen, että vastuuvelvollisuuspuitteisto heikkenee, heikentyy. Miksi sanomme näin? No, siitä syystä, että ensinnäkin, nyt sanotaan, että on positiivinen elementti ja komissio jatkossa voi sertifioida näiden tilien totuudenmukaisuuden, tarkkuuden ja kattavuuden. Ja tämän kanssa meillä ei ole ongelmaa tämän mekanismin kanssa. Meillä ei ole ongelmaa, mutta olemme sitä mieltä, että komissiolla ei ole sitten kapasiteettia ilmoittaa Suomessa kuluja, josko maksutehty tehty loppu edunsaajille kunnioittavat EU-lainsäädäntöä ja mitkä osuudet YMP suunnitelmasta vaativat EU-sääntelyä. E no, ongelmia ei ole tilin suhteen, mutta sitten sertifiointiongelma syntyy. Pohtiin sitä, että ovatko suoritukset laillisia säännöllisiä. Miksi sääntöjen mukaisesti? Miksi sanomme näin? No, täytyy muistuttaa siitä, että mitä tulee varainhoitoasetukseen, yleisen varainhoitoasetukseen, jonka parlamentti on hyväksynyt, niin siinä sanotaan, että tähän tarvitaan lausunto, jonka on laatinut riippumaton tarkastuselin, käyn läpi nuo tiilit, ja siinä pitäisi ottaa, josko kulut ovat lailliset ja säännölliset legal and regular, ja se, mitä nyt on havaittu, on, että YMP-menoissa tulevaisuudessa olisi kaksi erityyppistä kulua. Ensinnäkin YMP-strategisten suunnitelmien ulkopuoliset menot, ja sitten on menot, jotka kuuluvat YMP-strategisiin suunnitelmiin. No, tuo ensimmäisen osuus on 2 prosenttia YMP-menoista, Toisen osuus puolestaan on 98 prosenttia yhteisen maatalouspolitiikan menoista. No ensimmäisessä menoosiossa, siis tuo 2 prosenttia, siinä ei ole mitään ongelmaa. Te ja komissio, teillä on mahdollisuus tarkastaa, josko menot ovat laillisia ja sääntömukaisia, ei mitään ongelmaa. Mutta sitten tuo toinen osio, niin nuo menot, ja siis sehän on, se nousushan on 98 prosenttia, niin siinä havaitaan, että arviointi tehdään, jos tulos perustainen raportti on oikeanlainen, ok. Se on tulos itsessäänkin, se on hyvä. Sitten tuo toinen seikka, joka oli jatkossa on, että arvioittaisiin hallinnointijärjestelmät jos hallinnointielimet ja muut vaatimukset äh, ovat noudatettu, niin sekin on hyvä asia, mutta future. Mutta jatkossa ei ole sitten mitään äh, raportti siitä, josko loppuudusajat ja josko menut ovat kunnioittaneet kaikkia EUn sääntöjä. Tuollaista ei olisi enää jatkossa perustuen tähän järjestelmään. Mutta tärkeää on mielestäni tämä on tärkeää, koska parlamentti tulee hyväksymään spesifit erityiset säännöt, jotka eivät loppullisiin edunsaajien ja niiden, heidän tulee siis niitä kunnioittaa. Ja sitten, no siis parlamentilla on velvollisuus tietää, josko nuo säännöt ovat tulleet noudatetuksi jäsenvaltioissa – tuossa loppuvaiheessa meidän käyttöön. Rahan käyttöön. Sen takia sanomme, ettei ole mitään riippumattoman tarkastuselimen tarkastusta siitä, josko saajien maksut kunnioittavat EU-lainsäädäntöä. Ja tuo osio tarkastussuunnitelmia pitäisi tarkastaa paremmin. Tätä mieltä olemme. Täytyy sanoa teiltä totta kai. Teidän tehtävänne on päättää, Haluatteko vai ettekö halua tätä, mutta jos ette halua tätä tarkastustoimintaa, niin pyytäisin teitä tarkastajana ja tilintarkastustoimistomme jäsenenä, miksi sitten hyväksytte sääntöjä näille loppuedusajille, jos ei tarvitse tarkistaa niitä loppuvaiheessa. Mitä varten sääntöä ylipäänsä on kirjattu, mikä niiden tehtävä on, mikä niiden rooli on, jos sopii kysyä. Lopuksi haluaisin korostaa teille sitä kansallista normia, joka liittyy tarkastustoiminta auditointiin, jota meidänkin tarkastustoiminnassa pitää noudattaa perussopimusten mukaan. Totta kai tarvitaan riskinarviointimenettelyjä ja sellaisia on tässä näissä asetuksissa. Tarvitaan myös kontrollitestejä, joita on näihin asetuksiin kirjattu. Lisäksi tarvitaan merkittävät menettelyt ja muutkin testit, jos käydään läpi näitä yksityiskohtia, analyyttisiä menettelyjä ja täytyy sanoa, että meillä ei ole tällaisia merkittäviä analyyttisiä prosesseja näissä asetuksissa. Se on ongelma me vastuullisuusjärjestelmässä. Tarvitaan riippumattomien tarkastuselinten menettelyjä joita vaaditaan vain näille menoille ymp suunnitelmien ulkopuolelle tuo 2 prosenttia. 2 prosentille vaaditaan siis, mutta 98 prosentille menoista ei vaadita. Tämä on se ongelma, jonka olemme havainneet vastuullisuusjärjestelmissä. Suhtaudun myöntäisiin siihen, että siirrytään kohti tulosperustaista mallia YMPssä, jos se on vankka malli. Puhuin teille heikkouksista, mutta jos niitä voidaan parantaa, niin hyvä on. Kuitenkin edelleenkin pitäisi tarkittaa sääntöjen, sääntöjen ja lakien mukaisuus ajoitusten mukaan ja komission mukaan. Erityyppiset transaktiot eh, e, eivät olisi enää maksuja loppuosalle, vaan pelkästään siirtoja jäsenvaltioille, joten minusta tuntuu, että jatkossa – tulemme valvomaan näitä rahanliikkeitä komissaarivaltion välillä, mutta emme tule kontrolloimaan YMPn menoja jäsenvaltioiden sisällä. Kiitos paljon huomiostanne. En puhu sen pitempään, koska aikani taisi jo loppua, eli 15 minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Bardzo dziękujemy za Paljon kiitoksia. Tämä oli hyvin selkeä esitys. Ja pidit jopa aikataulusta kiinni. Niin, tämä te oli erittäin mielenkiintoinen esitys. Nyt pyydän sitten komission jäsentä vastaamaan tähän. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja ja hyvät parlamentin jäsenet. Herra Figueiron ja hyvät naiset ja herrat, kiitos tästä mahdollisuudesta saada vastata nyt tämän julkisesti tähän tilintarkastustuomioistuimen ehdotukseen, komission ehdotukseen YMP vuonna 2020 jälkeen. Ja voin todeta, että Agripääosasto on aina pannut paljon arvoa hyvään viestintään tilintarkastustuomioistuimen suuntaan. Mutta ehkä se ei näytä siltä enää sitten, kun päätän puheeni, mutta kuitenkin Totta kai minun pitää kommentoida tätä lausuntoa, koska se moni asioita tästä on samaa mieltä. Ensin pitää sanoa, että olen pettynyt, kun minä sain sen ennalta. Kyllä minulle se vuodettiin, mutta minulla ei ollut mahdollisuutta katsoa sen sisältöä kuitenkaan. Että tämä tavallaan pitää todeta aluksi. Totta kai tilin tarkastus toimisi oman kantansa ja heillä on oikeus tähän. Erityisesti niillä alueilla, millä heillä on toimivaltuus ja toimipätevyys. Ja totta kai me olemme katsoneet tarkkaan teidän lausuntoanne ja nyt sitten voin antaa tähän oman yksityiskohtaisen kommentin. Me hylkäämme monet näistä toteamuksista, että olette esittäneet. Että meidän mielestämme tässä on tiettyjä väärinkäsityksiä ja väärin tulkintoja komission erotukseen liittyen. Tällaiset väärinkäsitykset ja väärin ymmärtämistä ovat jotenkin ikäviä, kun ajatellaan, kuinka Agri pääosassa on tehnyt kiinteä yhteistyötä vuoden äh, tilintarkastuomisten kanssa vuodesta 2017 lähettöistä. Tammikuussa 2017 meidän pyynnöstään me käymme Brysselissä päivän kokouksen tietoasioista, arvioista ja todisteeseen perustuviin, perustuvaan politiikan tekoon. Ja me olemme tehneet yhteistyötä Agripäästön kanssa ja heidän kanssaan viime kuukausina hyvin avoimesti ja yhteistyöhengessä. Ja tämän jälkeen 16. elokuuta 2018 kirjoitin tuomioistuimelle ja kerroin vähän komission ehdotuksen peruselementeistä ja niistä syistä, miksi järjestelmä uutta mallia YMPlle, joka perustuu suoritusperusteiseen menetelmään, yksinkertaistumiseen ja toissijaisuusperiaatteeseen. Tässä on tiettyjä asioita julkisesti saatavilla, jotka olisi ehkä voinut ottaa tuomistuminen kannalta myöskin huomioon. Tietenkin, tietenkin komission puutteet, niitä ei ole sen enemmän tässä selvitetty, kun ajatellaan vaikka UMPn tulevia tavoitteita tai tulon määritelmää ja suoria maksujen osuutta tuloista ja julkisyysten tuotteiden tuottaminen ja vaikutusten arviointi, on komissio on tehnyt, joka on komission suuntaviivan mukainen. Eli ympäristö- ja ilmasto kunnianimo tästä, tästä tuomioistuin on hyvin kriittinen. Minä en ole samaa mieltä ja haluan palata heidän omaan huomioon, että pitää löytää tämmöisiä omia tavoitteita ilmaston tavoitteiden osalta – ja ympäristötavoitteiden osalta. Ja me olemme katsoneet juuri EU-vaatimuksia, jotka vaativat sitä, että ympäristö- ja ilmastokunnianhimo pitää lisätä. Uudessa vihreässä arkkitehtuurissa on kehitetty näitä, ja siinä pyritään kehittämään edullisuutta, pilarissa yksi, joka koskisi kaikkiin, että myöskin eläinkohtaisia maksuja antaa kaikille maille kaikissa maissa. Ja ekojärjestelmät pilarissa yksi myöskin ja myöskin pilari 2 joista 30 prosenttia ovat maailman, maailman maailman kehitysrahoitusta rajataan tällä alueella ilman ottaa huomioon näitä muita rajoituksia. Eli YMPn rajoitusten puitteissa jäsenvaltiot voivat käyttää muita välineitä, että voivat näyttää saavuttaa ilmastotavoitteet. Onko pilarissa yksi tai kaksi? Ja muita välineitä lisätään tähän myöskin ja vahvistetaan niitä, kuten uusi artikas todetaan erityisesti, että jäsenvaltioiden pitää pyrkiä antaa yle, suurempi panos näiden ilmastotavoitteiden ja ympäristötavoitteiden saavuttamiseen, eikä tässä saa livetä. Ja sitten uudet, uusia suoritusperusteisia bonuksia ympäristötavoitteen saavuttamisesta. Ja kolmanneksi sitten ilmastoasiat valtavirtaistetaan ja vuoden yksiköstä välisen aikana tämä 40 prosenttia. Ja tuomioistuin monissa raporteissa on todennut, että EU-lainsäädäntö ja ympäristö ja ilmastoasiat ja suunnitelmat tinkitään yhteen. Ja olen yllättynyt, että monet näistä kommenteista, liittyvät suoriin maksuihin, jotka ovat tärkeitä maatalousviljelijöille, erityisesti juuri heidän tulojen osalta. Ja artikla 39 sopimuksesta toteaa, että siinä on YMPn tavoite, puitteet, jossa taataan elintaso maatalousyhteisölle, erityisesti lisätään henkilökohtaisen tulon lisäämistä maatalousviljelijöille. Eli tässä vaaditaan sitten lisätä harkintaa ja taloudellista tutkintaa tässä asiasta, YMP-maksujen vaikutuksista ja suorista maksuista, niin miten me, missä on sitten, on myös on ollut tuomioistuimen saanut päätöstä, että tapausta kokonaiset. Meidän, ja sitten jos me annamme todisteita maatalouden tuloista, niin sitten taas he hylkäävät tämän perusteen. Ja pitää myöskin heidän tulotilannettaan muuhun talouteen. Ja vaikutusten arvio, joka teimme, siinä on yksityiskohtaiset tulokset tulojen osalta, minkä, minkä tyyppiset maataloustuottajat, minkälaiset kokoisiolot ja tällöin heidän tulo, tukensa on tärkeä, että voidaan taata ympäristö- ja ilmastoasiat ja maataseudun eläminen. Eli meidän, meillä on tässä myöskin YMP Aivori, jossa on katsottu, miten voidaan vaikuttaa tulevaisuuteen juuri maaseutu- ja pieni, pienten tuotteen osalta. Niin, mutta omassa lausunnossaan toimistoin ei ei ota huomioon näitä, vaan katsoo pelkästään YMP-vaikutuksia maatalouteen sen sijaan, että katsoisi sitä, mitä tapahtuu maaseutoiminnan ulkopuolella. Vaikka sitten kansalliset verotukset, valtion tuet ja muut toimet, joita valtiot tekevät. Eli selvyyden vuoksi se, että ymp poistaminen, sekin vaihtoehtoittiin mukaan tähän vaikutusten arviointiin joka on 2017 työ, tiekartassa mukana käyty julkisen kuulistamisen kautta. Me, me aloittiin tekemään tämä. Ja tämä, tämän teimme, ja, mutta kuitenkaan sitä ei pidetty sitten perustuslamusten mukaisena. Ja perustuslamu erityisesti vai, puhuu YMPn täyttöönpanosta ja toteaa, että tavoitteet tässä politiikalla on, kuten tässä aikaisemmin, pitää saada maataloustuottajille elintaso taattua, mutta täällä ei puhuta mitään elintarviketurvasta muusta. Tietenkin komissio ei ole mitään muuta tapaa näiden sopusten pohjalta. Kun ajatellaan, että mikä YMP lisäarvo on EUlle, niin vaikutusten arviointi, siinä on useampia viittauksia näihin tutkimuksiin, joita monet tutkimuskeskukset ovat tehneet. Ja tämä osoittaa, että YMPn poistaminen saattaisi dramaattisia vaikutuksia, jopa 18 prosentin tulomenetystä viljelijöille – ja talouden kestävyys ja matos väestön tilanne heikentyisi. Ja tämä johtaisi, että he siirtyvät alueelta pois ja tämä heikentäisi ympäristöä. Ja tämä vaikuttaisi myöskin maataloustuotantoon kaikkialla EU-ssa. Eli taikutusten arviointi itsessään, siinä katsoo monita vaihtoehtoja, jotka ovat tärkeitä eri politiikan alueilta, jotka liittyvät YMP. Ja pyritään katsomaan sitä vähimmäistä suoraa tukimaksua Eli tämä vaikutusten arvio katsoo kaiken tuloihin liittyvät tiedot ja antaa todistaa sen myöskin siitä, että tämä tulee ovat tärkeitä, että voidaan taata, että ympäristö ja muuta asiat pidetään kunnossa maaseudulla. Ja tämä osoittaa sen tärkeän, joka on suorilla maksuilla ja kestävän maataloustulon keskellä. Hyvät naiset ja herrat, täällä on pari muutakin asiaa, joihin kysyn kommentoida. Kyllä ensinnäkin tämä suoritusmalli joka totta kai tiedonarvoitus on jotain kommentoi, mutta pitää hoitaa, että neuvosto vie maanantai, että siellä on selkeää tukea tälle uudelle suoritusmallille. Ja on tietenkin totta, että Suomessa on totta, että tästä tietenkin, tietenkin tiettyjä edunsaajia voitaisiin poistaa tästä järjestelmästä. Mutta sitten otat sen kannan, että täällä jotenkin tämä suoritustaso joka liittyy heidän, heidän sääntöjen noudattamistaan. Tämä on tämä viimeinen kommentti on kuitenkin väärän, väärin harhaanjohtava. Komission on selkeä todettu, todettu, että EU-lainsäädännön rooli pitäisi olla ohjaava nuoremmin jäsenvaltioille tehdä meidänkin kansalliset määräykset noudattavat näitä ja myöskin tämä koskee myöskin kaikki edunsaajia. Ja se koskee myöskin yksinkertaistamista. Se, että jäsenvaltioiden harjoitus, toimivatko ne kunnolla vai ei. Tämä pitää tietenkin tarkistaa. Ja täällä on teille parlamentin jäsenille, että komissio ottaa tämän vakuutusasian ja hallintoasian ja etukelpoisuuden hyvin vakavasti. Meidän pitää suojella veronmaksajien varoja ja katsoa, että suoriudumme hyvin tällä alueella. Ja kuten tuomioistuin totesi tässä juuri, kun katsotaan ymp hallinnointia, niin täällä on hyvin pieni virhetaso, 2 prosenttia – joka on alhaisin viimeisen kymmenen vuoden aikana. Viimeisen kymmenen vuoden aikana tähän ei ole viitattu mistä koskaan toimistumista. Tässä ei viittaa ollenkaan siihen menestykseen, mitä hetkisellä rahoitusmallilla on ollut. EU-rahojen hallinnointi YMPn puitteissa on onnistunutta. Ja komissio tekemä analyysi ja se, että on eri kanta-asioista, jotka, joita emme voi hyväksyä tiettyjä tilintarkastustoimiston kantoja. Tämä kaikki on otettu huomioon tällä liit- ajassa liitteessä, joka lähetin tuomioistuimelle tällä viikolla. Ja tässä vastauksena on selkeä vastaukset näihin asioihin, joita tuomioistuin omassa lausunnossa antanut. Ja pyytäisin valiokunnan jäseniä ja myöskin lainsäätäjiä katsomaan näitä komission yksityiskohtaista vastausta ja nähdään sitten, että meidän odotan myöskin tätä keskustelua lähiviikkoina tästä aiheesta. Olen vakuuttunut, että voimme saavuttaa se, mitä, mikä on meidän yhteinen tavoitteemme, eli modernisoidaan ja yksinkertaistaan YMPtä. Ja olen varma, että tuomioistuin myöskin voi katsoa, että myöskin suoritusperäinen ja yksinkertaistaminen järjestelmä voi toimia. EUn tavoitteet tehtiin niiden vaikutusarvioiden tavoitteiden taholta, että me teimme, mutta tuomioistuin ei ole tästä tehnyt. Tämän takia tarvitaan tästä arviointia kun tässä on kuitenkin monialainen politiikan ala, meillä on yhdeksän erilaista tavoitetta, jotka on mainittu ehdotuksessa, jotka heistävät tätä, tätä tasapainoa, siis sosiaalisen ja taloudellisen ja asian välillä. Tarvitaan tähän EU-laajuista yhteistä politiikkaa näihin. Ja se, jokaisen tavoitteen osalta katsottiin indikaattoreita, voidaan valvoa näitä. Ja näitä toimenpiteitä voidaan näin, myöskin mitata järkevällä tavalla ja nyt loppujen lopuksi tässä viimeisessä perusajatuksessa on tässä indikaattoreja mukana, jotka katsotaan, miten voidaan suunnitella sitten tavoitteita ja arvioida sitten politiikan suoriutumista. Nämä indikaattorit niin, ne katsovat kaikki tavoitteet ja ne toivat eri osilla suunnittelussa ja täytöopanossa. Ja näitä, näitä indikaattoreita käyttää myöskin monen muuhun tarkoitukseen, ja vaikutusindikaattoreita katsotaan myöskin arvioinnissa. YMP strategisen suunnittelun puitteissa jäsenvaltiot asettavat myöskin omat tavoitteensa näiden, pohjalta, näiden indikaattorien pohjalta. He voivat näin katsoa tarpeita ja näin EUn YMP erityistavoitteet voidaan saavuttaa. Siis, että kiinnittää huomiota enemmän eh, suorituskykyyn jäsenvaltioiden tasolla Tämä tietenkin on huolestuttaa tuomioistuinta, mutta meidän pitää katsoa myöskin enemmän politiikan vaikutuksia. Näin voimme poistaa myöskin pelonilan piirin maataloustuottajilta ja voidaan antaa näin vähän hieman järkeä rahoitushallintoon ja myöskin politiikan hoitamiseen. Olen, tiedän, että tuomioistuin ei ole samaa mieltä minun kanssani. Mutta kun jos katsotaan sitten, että tätä loppukäyttäjää, niin tällä hetkellä on hyvin monimutkainen järjestelmä, se Tämä ei anna tuloksia ruokavarmuuden osalta, mitä me haluamme. Ja tulotaso on laskenut tämän järjestelmän aikana huomattavasti maataloustuotteet. Meidän pitää muuttaa järjestelmät, me kiertomme tätä nyt, ja tämän takia lainsäätäjien pitää tehdä näin. Jos ei tietenkään halua tehdä näin, niin se on heidän oikeutensa. Kiitoksia paljon. Kiitos oikein paljon No niin, nyt äh, saimme kuulla komission jäsentäkin tässä kohtaa. Voidaan aloittaa varmaankin keskustelu. Esittelijämme voisit käyttää puheenvuoron ensin. No niin. Äh, edustaja Heras Garcia ensimmäisenä. Olkaapa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja kun äh, kuuntelin nyt tilintarkastustuomioistuimen jäsentä ja komission jäsentä ja kun olin perehtynyt ensin tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen ja sitten komission vastauksen, niin luulenpa, että tältä pohjalta voidaan sanoa, että tilintarkastustuomioistuimen kritiikki menee kyllä liian pitkälle. Minun mielestäni että kyseenalaistette tämän suoran tukien järjestelmän, jota viljelijät saavat ja se on Siinähän on kysymyksessä kaikkein tärkein tukimuoto YMPC, jolla voidaan vakauttaa maataloustuloja. Tässä on kyllä isketty nyt e-, eurooppalaiseen maatalousmalliin ja yhteiseen maatalouspolitiikkaan täällä Euroopan unionissa. Minä, minun käsittääkseni sitä ei e, pidä ainoastaan säilyttää, vaan se pitää uudistaa. Jos nyt syytetään YMPn edunsaajia, niin tehdään aika, aika laiha palvelu, palvelus tällä alalla ja maatalous- ja maaseuduille, jossa on myös suuria väestöhaasteita. Ja suurena, suurena ongelmana säilyttää ala, joka antaa eurooppalaisille laadukasta kohtuuhintaista ruokaa halvempaa kuin mitä voitaisiin saada ilman YMPtä joten kyseessä ei ole ainoastaan viljelijät ja karjankasvattajat, vaan kaikki eurooppalaiset. On myös todettava, että te, te pyritte nyt vahvistamaan määr, kvantifioitavia tavoitteita Euroopan unionissa. Tässä yhteydessä se ei ole ehkä kovin järkevää. Euroopan unionissa meillä on hyvin erilaisia todellisuuksia Välimeren Euroopasta Lappiin asti. Meillä on täällä paljon leveyspiirejä, erilaista maaperää, erilaista ilmastoa. Ja näin ollen on odotettava NAFO-tutkimuksia, joiden perusteella jäsenvaltiot voivat äh, antaa selkeät äh, määritelmät ja, ja hahmottaa kunkin jäsenvaltion tilanteen. Todella nämä olosuhteet ovat kovin erilaisia ja niihin on puututtava eri tavalla. Jos seuraisimme teidän ohjeitamme, jo, joutuisimme yhteisen maatalouspolitiikan kanssa epäonnistuminen. Eh, ja meillä on täällä YMPnä haukkuja, että riittävästi nytkin niitä tulisi varmasti vielä lisää. On sodettava, että, että ette ole oikein ehkä kuunnelleet tai ymmärtäneet selvityksiä, joita komissio on antanut. Kuuleminen oli julkinen, tämä kaikki tiedämme komission kokoukset, joissa määriteltiin komission uutta ehdotusta oli aivan selkeä. Siellä on ollut julkista tapaamisia ja, ja kaikki, kaikessa on oltu tässä mukana. Kun totesitte, että asetuksessa ei ole perusta, jolla voidaan parantaa ympäristötuloksellisuutta, niin kuinka voisi olla tällainen peruslinja, jos kunkin jäsenvaltion on analysoitava oma tilanteensa ennen kuin voidaan määritellä nämä täsmälliset tavoitteet ja, ja toimet, joilla tavoitteisiin pääsee, niin sitten nämä vielä indikaattorit, joiden mukaan voidaan havaita, päästäänkö näihin tavoitteisiin. Kyllä minun mielestäni teidän vaatimuksenne on vähän määrästä päästä aloittamista. Kyllä te olette menneet liian pitkälle ja olette ohittaneet tietoja tietoja ja myös yhteistyö maatalouspääosaston kanssa on jäänyt vähän lapsipuolen asemaan komissiolta ja parlamentilta niin mehän parlamentissa olemme nyt keskustelemassa äh, näistä mietinnöistä. Nyt emme todellakaan kaipaa mitään sekannusta ja tämmöistä turhaa keskustelua ja riitä tästä uudistuksesta. Kyllä meidän olisi nyt siirtyä puhumaan näistä teknisistä toimista. Kiitoksia. Kiitos sitten edustaja Andrieu. Tämä eh on mielenkiintoinen keskustelu. Olemme demokratian sydämessä joten konservatiiviliberaalien ideat eivät ole samat kuin edistyksellisten sosiaalidemokraattien tässä salissa. Joten tämä on mielenkiintoista, koska tämä voi keskustelua. Minä haluan vilpittömästi kiittää teitä tästä lausunnosta ja analyysistanne YMP liittyen, koska olen melko yksin nyt ryhmässäni tässä kannassa. Tätä sanoin alusta asti. Tässä ei ole siis mitään uutta kun komissaarikin tässä puhui ja puhuttiin tästä uudistusohjelmasta. No, alusta siis sanomme, että tämä reformi, siitä puuttuu visiota ja kunnianhimoja, mitä tulee näihin panoksiin, ja, joita nyt on kässä käsillä. Tässä pitää nyt puuttua näihin haasteisiin järkevämmällä tavalla. Tiettyjä elintarvikehaasteita, myös terveyshaasteita ja ympäristö- ja ilmastovaikeuksia. Alusta siis sanomme, että tarvitaan reformi, hallinnollinen reformi ympien puitteissa, jossa kestää näihin kahteen linjaan, eli yksinkertaistaminen ja toissijaisuus, mutta tässä ei ole nyt saatu tarpeeksi kattavaa yön perusta meidän mielestämme. 21 on tämä aikaväli on. Silloin tarvitaan todellista siirtymäreformia, jos ajatellaan tätä maatalousmallia yhteisön tasolla. Ja on totta, että tässä tarvitaan nyt kunnianhimoa koko Euroopassa. Tämä on suurempi kysymys kuin vain YMP, mutta tässä nyt on tässä suurempiakin dysfunktioita EU-parissa. E-, e Eli ongelmia on koko monusarvoiskeksessä ja muuallakin. Kunnianhimoa puuttuu siis kaikkialla YMP ja muillakin aloilla. Ja totta komission jäsen, no vastasta näihin teknisiin elementteihin tuossa uudistuksessa, mutta haluaisin sanoa, että että tämä vaikuttaa, joka nähdytään maitokriisin aikana sanoitte meille, että komission että nyt on maitokriisi, pitää toimia ja sanoitte, että ei ole maitokriisiä ja sanoitte, että tästä puheenjohtaja on maitokriisi ja siinä kesti aika, tulokset tunnetaan, tiedetään mitä hallaa tämä aiheutti alalle ja loppujen lopuksi sitten kuitenkin onneksi päästiin sitä yli, mutta nyt sanotte alusta asti, että tämä uudistus ei näihin haasteisiin puutu tarpeeksi ja sanotte toisaalta, että näin on, joten on samassa tilanteessa kuin maitokriisin aikana ja raportissa sanotaan, että olemme sitä mieltä, että kyse on uudelleen kansallistamisesta myös. Ja tämä ei ole kunnianhimoinen vastaus Euroopan tasolla. Tarvittaisiin varmaan yhteistä toimintaa, Euroopan tasolla strategista toimintaa. Puhuitte myös elintarviketurvasta, mutta sanoit, että tässä pitää myös ottaa huomioon suvereniteetti Sitä korostaisin. Tässä nyt ollaan unohtamassa se jäsenvaltiotasolta. Ja globaalisti tämä ehdotus ei ole tehtävien tasolla, haasteiden tasollisten kysymys, koska hän haluaa puhua pitkään, joten herra Figureido, niin oli tuo osio, josta puhutte taloudellinen puoli, ja sanotte, että suorat tuet eivät voi taata maataloustuottajien tuloja itsessään, jeno, no, ajattelen, että maataloustuottajien ja viljelijöiden äh, tulotaso on ongelmallista, joten tällä hetkellä budjetti, joka tulee laskemaan ja viljelijöiden tulotaso tulee laskemaan, joten voin tässä pohtia uusiksi toimintavuosi, mitään. Olisin kuulunut kantaa tästä, koska puhuit tästä vähän, eli tästä yhteistä markkinajärjestelyosiosta. Tästä YMJstä haluaisin siis kuulla kantanne ja mitä voitte sanoa meille, mikä nyt olisi siis YMJin ja strategisen suunnitelman välillä, koska tässä ei komissio ole tehnyt mitään ehdotuksia koska myöhemmin puhutaan sitten kriisien hallintavälineistä. Minä siinä esittelen ja teen täysiä erityislaatuisia ehdotuksia, muita kuin mitä komissio ottaa. Se oli ensimmäinen kysymys ja lopuksi miten maaseudun kehittämispolitiikka tulee teistä Tämä Budjettineuvottelut ovat meneillään parra aikaa. Sieltä kuullaan tietysti sun täältä, mutta merkittäviä leikkauksia tähän on ehdotettu. Ja pelkäämme tai minä pelkään, että maaseudun kehitys tulee kärsimään näistä huomattavista budjettileikkauksista. Kiitos. Müller. Müller. Hyvä puheenjohtaja, hyvä kuin sijäsen, hyvä Figuero. Lämpimät kiitokset tästä esityksestä. Ja uskon, että jos vähän ollaan neutraaleja tässä näin, niin on meillä on muuta selvää, että tilintarkastustuomioistuin sillä on tehtävä tehtävänään ja komission jäsen taas tietenkin pitää vasta- hänen pitää vastata tähän näin. Minulle tämä oli vähän kyllä hämmentävää, että puhuitte vain näistä loppuedunsaajien maksuista. No ehkä meidän pitää kuitenkin samalla vähän herätellä he, mieliin sitä, että kyseessä on myöskin maatalousperheet, jotka tuottavat hyvin korkealaatuisia elintarvikkeita, mutta ei pelkästään myöskin elintarvikkeita, myöskin ympäristötuotteita ja sosiaalisia ja kulttuurisia tuotteita. Eli mitä meidän nyt pitää nyt tehdä? Meidän pitää tehdä poliittinen arviointi ja löytää sitten näiden pohjalta tasa-arvo. Ja tästä vetää omat päätöksemme, jotta tämä tulospohjainen malli komission pohjalta, se sitten saa myöskin meidän kommenttimme mukaan. Pari konkreettista kysymystä tilintarkastustuomioistuimen mm, raporttiin. Kun minä tuosta tätä horisontaalista asetusta itse, niin tässä on kyllä vähän vielä selvitettävää. Se, että pidetään kuitenkin säästä kiinni, vaikka kuitenkin puhetta siitä, että, että paikalla tapahtuvia tarkastuksia ei enää tapahtuisi ja sitten tällaista sertifiointia. No ehdotuksessa on huomattava lisä tehtävien määrä sitten. Ovatko nämä tämänhetkiset toimenpiteet riittäviä, jotta voidaan nähdä, että kaikki tekninen tieto on jo saatavilla – ja tuntemus saatavilla. Ja tietenkin sitten näissä strategiasuunnitelmissa, jos he asettavat omia tavoitteitaan ja aloittavat ne alle 25 prosentilla, he ovat sitten velvoitettu tekemään toimintasuunnitelman. Miten te näette tämän välineen soveltuvaksi, jotta voidaan taata riippumaton ja jopa hyödyllinen arviointi tavoitteiden saavuttamisen osalta. Ja sitten vielä yksi arviointi teidän näihin tarkastusasteeseen. Ne ovat tällä hetkellä molemmissa pilaroissa erilainen aste. Suorissa maksuissa 1 prosentti, kun maatalouden on 5 prosenttia tämä aste, niin kun jos nämä molemmat vedettäisiin yhteen, niin vedetäänkö molemmat tarkastusasteet myös yhteen? Ja jos vedetään yhteen, niin mille tasolle ne sitten tulevat? Nämä ovat sittenkin teknisiä kysymyksiä, mutta nämä ovat minun mietinnölleni myöskin hyvin tärkeitä kysymyksiä. Ja kuten totesin, tämä poliittinen arviointi ja, ja että voidaan tehdä sellainen tulos, joka tyydyttää viljelijöitä, se on taas meidän tehtävämme. Ja tämän tulemme tekemään kiinteässä yhteistyössä. Keskenämme tällä tavoin voimme onnistua. Enkä näe tätä niin kriittisenä tätä tilannetta kuin muutamat kollegani täällä. Minä haluaisin olla tässä mukana. Kiitos. Koordinaattorit saa sitten puheenvuoron. Niin, puhukaa lyhyesti. Edustaja Dessu. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra Figueiredo että olette täällä ja edustatte tilintarkastustuomioistuinta. Olen tässä nyt hieman hämmilläni, kun puhuitte näistä YMP-rahoituskysymyksistä. No, täytyy hieman olla eri mieltä kanssa, olisi hyvä, jos voi sitten myös kirjata tähän lausuntoon, miksi tässä 40 prosenttia vaan tuo osuus budjetista. No, nukutaan tässä 40 prosenttia, koska moni muun politiikan ala ei tule lasketuksi Brysselissä tuolla tapaa. Jos kaikki julkiset menot Euroopassa tulisivat lasketuksi Brysselissä, niin sitten maataloussektorin osuus alle prosentti tästä budjetista. Ja se pitää myös sanoa selvästi julkisuuteen, se olisi myös tehtävänne. Ja yksi prosentti julkisista menoista, no kun on yli 10 miljoonaa, EU, 10 miljoonaa työntekijää, jotka vastaavat monista työpaikoista Euroopassa ja joka päivä ruokkivat eh, miljoonia ihmisiä, niin no, Tämä on kaatoava luonnonvara ja työntekijöitä on vähemmän. Voimme keskustella siitä, miten tätä prosenttia käytetään, onko rahat suunnattu oikein maanviljelijöille ja tuotteille, mutta sitten pitää nyt puhua myös selvästi julkisuuteen, että maatalous ei ole suurin syöppö budjetista, niin kuin aina se esitellään. Ja sitten tässä on ajokortti, niin on 7. kesäkuuta vuonna 1961 suoritan ajokortin 14-vuotiaana Silloin tonni viljaa maksoi noin 250 euroa viime vuonna. 125 euroa sai poikani tästä. Jos viljan hinta verrataan vuodelta 61, tai jos olisi tuo hinta, niin sitten se olisi 30 miljardia euroa enemmän eurooppalaisille maanviljelijöille. Ja samanlainen hinta on 60 kertaistunut tuosta lähtien. Jos olisi viljan osalta, niin sitten tonni maksaa 4000 euroa tällä hetkellä. Eli maatalous sen rooli on tärkeä, kun hyvinvointi on kasvanut Euroopassa. Tätä positiivistakin pitää esittää. Lähetän teille nämä tutkimustiedot 90-luvulta Bayerista. Silloin laskettiin, että Bayerin maataloussektorin osuus on kaksi kertaa suurempi kuin mitä julkisesti rahaa virtaa siihen, joten älkää nyt löperelkö. Meidän pitäisi yhdessä työstää tätä positiivista viestiä, panna maatalouspolitiikka hyvin täytäntöön. Teemme tätä yhdessä komission kanssa. Olen myös skeptinen näistä kansallisista vastuista. Puolella enemmänkin sitä, että säännön tätä Brysselistä käsin, mutta varmasti löydämme hyviä ratkaisuja. Olen siitä varma. Caputo. Grazie. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin tervehtiä tilintarkastustuomioistuimen Figueredo ja kiittää häntä tästä kertomusta. Tervehdin myös komissaaria Hogania. Annoitte vähän erilaisen kuvan tästä tilanteesta. Haluaisin kuitenkin kiittää teitä molempia siitä, että olemme saaneet lisätietoa keskusteluun lainsäätäjänä. Meidän on pyrittävä tässä tämä ratkaisu nyt hahmottamaan parhaalla mahdollisella tavalla. Teidän avulla nyt tilintarkastustuomioistuin tietenkin tekee omaa työntään, valvoo ja pyrkii suuntaamaan tulevaa toimintaa, mutta joskus on otettava huomioon myös maatalousalan erityisluonne. Minä varmaankin olisin käsitellyt vielä tarkemmin suorien tukien tehokkuutta ja myös tätä ympäristöpuolta molemmissa tapauksissa kyseessä on erityinen ala suorilla tuilla tuetaan nimenomaan tämän alan ominaispiirteitä. Sama pätee ympäristötoimiin vahvistetulla ehdollisuudella ja ympäristöjärjestelmälle voidaan varmaan porsaanreikiä peittää. Varmasti voimme nyt edetä tähän hahmoteltuun suuntaan. Olen yhtä mieltä kyllä tilintarkastustuomio istuimen kanssa siitä, että, että, että on tärkeää, että voitaisiin mittaa mitata tuloksellisuuden laadun heikentyminen ja ja oikeutukset on löydettävä. Meidän olisi täällä tulevina viikkoina pyrittävä hakemaan – kultainen keskitie. Haluaisin nyt kuitenkin kiittää teitä näistä asioista, joita keskusteluhen olette antaneet. Hoisling seuraavaksi. Niin, haluaisin kiittää tilintarkastusta tästä raportista, koska on asettu tämän haavan näkyviin. Eli tämä suuri tavoite ja uudistusta puuttuu, ja me jatkamme kuitenkin vain entiseen tapaan. Uusilla otsakkeilla. Otsakkeet ovat hyviä. Mutta tavoittaako sitten tavoitteet vaikka ilmastoalalla? Tähän voi näistää suuri kysymysmerkki. Jäsenvaltioiden maatalousministerit varmaan pitää tätä hyvänä. Tämähän on heille hyvä, koska tavallaan yhteinen maatalouspolitiikka, sitä luovutaan ja sanotaan, että tehkääpä sitten tämä siellä kotimaissanne. Ja tämä sopii hyvin heille. Puuttuva valvonta, tästähän mainitsitte, jos agri menettää puolet jäsen työntekijöistään, niin eihän silloin kyllä tämä käy pelkästään muutan tässä nyt vain otsakkeita. Meidän pitää todellakin tarkkaan kuunnella, mitä te sanoitte, että vain, vain suorilla maksulla voidaan taata elintarviketurvaa. No, maksut hehtaaria kohtaan ja elintarviketurvaa, niillä ei oikeastaan ole mitään yhteistä. Ja se, että meneekö sitten varat maanviljelijöille, jos sanoo vaikka hehtaarimaksuja, ei sekään ole taattua. Nämä hehtaarimaksut menet loppujen lopuksi – näille, jotka sitten omistavat tämän maan, jotka vuokraavat tätä maata maataloustuottajille, että se saakkaan sitten tämä lopuksi tämä tuottaja itse. Eli tätä ei voida tällä hetkellä ylläpitää, että 60 prosenttia on ykköspilarissa. Tämä ei ole tie tulevaisuuteen, vaan hätätoimenpide, joilla voidaan ehkä antaa vähän vielä rahoja viljelijöille. Ja olen samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen kanssa, että ykköspilarin maksuilla ilmastavoitteita ei saavuta, saavuteta millään tapaa. Kuunteletteko minua vielä? Olisi kiva, jos kuuntelisitte. Ei, ei, ei, ei, ei. En ole vielä valmis. Halusin vain, että herra Hogan kuuntelee minua. Se olisi ihan hyvä, että hänkin tietäisi, mitä minä sitten täällä meppinä sanon. Te tiedätte, että jos teet vaatimuksia ilmasto- ja ympäristön osalta, ne niin pitää jotenkin määritellä tarkkaan, mutta niitä ei ole mainittu. Ne on niin yleisiä, että No kuka tahansa, kuka tekee maataloustoimintaa, niin suojelee ilmastoa. Tällä tällä tilanne ei ole kestävä. Ajatellaan, sama myöskin koskee ilmastoa ja biodiversiteettiä. Pitää tavoitteet mainita selvästi ja, ja sitten on olla, olla myöskin todennettavissa. Eikä voi todeta, että pelkästään puolet EU tai jossain, jossain ympäristötoimenpiteessä mukana. Se ei tähän mennessä olla hyvä, eikä se voi jatkaa. En, harvoin olen kuullut näin kovaa kritiikkiä tilintarkastustuomioistuilta, että meidän pitää ottaa tämä kritiikki myöskin huomioon. Pyydän puhumaan lyhyesti, pyydän pitämään aikaa minuutti kaikille tästä lähtien. No niin, olkaa hyvä. Carthy. Thank you, um, Chair. Um, I want to welcome some... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen iloinen joistakin kertomuksen osista mukaan lukien se, että näitä numeroita on selvennetty. Minusta on oikein hyvä, että tilintarkastustuomioistuin selvensi näitä lukuja, jotka liittyvät tätä YMPn budjettia. Leikkaukset on siis tosiasia 15 prosenttia leikkausta. Monet tästä on, meistä ovat siitä puhuneet ja se on nyt tässä vahvistettu. MFFssä on puhuttu, tulevatko hallitukset kannattamaan budjetin kasvattamista. YMP on monissa maissa tärkeää siihen on nyt kohdistunut tällaiset leikkaukset. Tässä kertomuksessa ei ole myöskään maksujen osalta muita leikkauksia. Täällä on edelleen tiettyjä porsanreikiä mukana. Sitten näistä suorista maksuista. Tästä olen eri mieltä tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Hänen mielestä ne pitäisi poistaa. Jos ne poistetaan, uskon, että sitten poistetaan myös paljon viljelijöitä. Tällä on valtava vaikutus eh, elintarvikkeisiin, laatuun, maaseudun yhteisöihin ja niin edelleen. Kyllä tätä on tasapainotettava vielä koskien sitä, mihin nämä suorat tuet on kohdennettu. Kiitoksia. Ja danke, Kiitos puheenjohtaja. Keskustelu on mielenkiintoinen. Mielenkiintoista. No ulkoisia toimintaa pitää kuulla kuten myös tietoistamista. Ja jo aikaisemmin sanoin tänään, että totta kai kaikille on selvää, että ensimmäisessä pilarissa on ongelma. Ja uskon, että komissaari Hoganin ehdotus, no yrittää puuttua näihin ongelmakohtiin no osittain, mutta moni asia jää vielä avoimeksi. Mainitsen niistä nyt muutaman vain. Jos jäsenvaltiot viimekin lopeta, että on ottanut historiallisen mallin, eli että sanotaan, että kaksi hehtaaria sieltä saadaan, tai siis se, laskentatapa vaihtelee, että jollekin lasketaan kaksi hehtaaria, jollekin paljon enemmän, koska siellä on viljelty eri lajeja kuin muualla, ja sitten joku saa sata hehtaaria, koska oli sitten laidunmaata, niin no sitten tämä malli ei voi toimia, jos laskentatavat tuolla tavalla poikkeavat. Jos se nyt vihdoinkin, vihdoin oikeastaan tätä mallia, niin mikään ei toimi. Tarvitaan siirtymäratkaisuja, niin kuin esitetty, muuten tämä ei toimi. Te olette hyvin pieneltä alueelta, mutta minun alueellani on jo 3000 hehtaaria – tällaisia tiettyjä aloja, jossa viljellään ja sitten saadaan eurooppalaisia verrahoja, mikä on tämän osuus sitten ympäristö- ja 0,000, no ei mitään. Se ei tehdä mitään muuta kuin mitä tehtiin aikaisemmin, niin näitä asioita pitää tarkastella – jos näitä ykköspilan ongelmia ei ratkaista, niin mihinkään ei päästä. Pitää tarhaa niille, jotka toimivat innovatiivisesti, tulevaisuusorientoituneesti, koska no, muuten tulee tällaista kritiikkiä tilintarvistuomioistumelta ja myös eurooppalaisista veronmaksajilta. Sitä ei pääse pakoon. Agnew. Thank you. Well, I think this is... Kiitoksia. Minusta tämä on aika ihastuttavaa täällä tämä pikittelevät toinen toisiaan. Tämä on ehkä aika kiinnostavin keskustelu, kun olen koskaan nähnyt. Tilintarkastustuomioistuinta todella kunnioitan, koska he asettelevat komission todellisuuden eteen. 40 prosenttia YMP-budjetista on käytettävä ilmastotoimiin. 20 miljardia puntaan vuosittain – Tällainen summa varmasti kiinnostaa tarkastajia, kun vierellä on tiloilla. Katsotaan, mitä viljelijät tekevät. Viljelijä on aika helppo osoittaa, että hän tekee sitä, mitä pitääkin. Hän sanoi, että olen luopunut 20 prosentista maata. En enää siellä käytä traktoreita enkä mitään ähm, aineita ja säästän hiilidioksidia. Äh, voidaan sanoa, että tuotan vähemmän lihaa, kuin karja on vähemmän. Voidaan sanoa, että olen myös typpipäästöjä vähentänyt, kun olen laittanut tuonne joka paikkaan neilikoita. Tämä on hel- helppo nähdä, mutta mikä on tulos? tulos? Luultavasti vähemmän ruokaa ja vähemmän työpaikkoja. Ja mihin tämä johtaa? Kaiken tämä tarkoitus on parantaa ilmastoa maailmasta tai ainakin Euroopassa. No onnea vaan, jos yritätte sitä mitata. Mutta mitä positiivista tässä on? Mitä voidaan tehdä? Mikä on ongelma? Antimikrobiresistenssi. Meidän pitäisi laittaa rahoja bioturvallisuuskysymykseen ja se voitaisiin tarkastaa. Voitaisiin laittaa rahaa tutkimukseen niin, että näitä tauteja ei tarvitsisi hoitaa. Ja sekin voitaisiin tarkastaa. Voitaisiin myös erilaisia kompensaatioita voitaisiin antaa. Voitaisiin parantaa ilmastointia ja ja pohdittava sitten, onko antibioottien käyttö laskenut. Kiitoksia. Mm. Edustaja Wazu. Oui, merci, monsieur. Kiitos puheenjohtaja, kiitos puhujille. Niin, tämä yön pöydistyshanke on epäonnistunut budjetin osalta, koska lasku on 10 prosenttia merkittävä leikkaus. Ranskalla oli 600 miljoonaa euroa ja se toisaalta puhuttiin siitä, että tarvitaan toissijaisuutta ja siitä, että pitää jäsenvaltiolle tiettyjä valtuuksia, mutta mutta tarkoittaa hyvältä uutiselta Tuoretin kantaa, mutta ei sitä oikeasti ole, koska tässä hankkeessa on sama tällainen EU-nallistumislogiikka, niin kuin on huomattu jo kohdassa 25, eli että maksut maksetaan jäsenvaltioille, tuet eh, riippuen tuloksista toisin sanoen edelleen sama tilanne jatkuu ja sama uhkailua ja kiristystä. Sama pätee valvonta ympäristötoimiin, mikä on huolestuttavaa. No tämä on huolestuttavaa, koska tämä ei tule mitenkään hoitamaan näitä kilpailuvääristymiä, ja tiedätte sen erittäin hyvin, koska jäsenvaltiot eivät voi toimia perustuen taloussääntöihin, jotka olette tässä asettamassa. Eli miten näitä ratkaista nämä suuret ongelmat maanviljelijöiden kohdalla, ja sitten toisaalta nämä, äh, hi, nämä taksat ja hinnat, äh, ja miten tämä 2020 jälkeinen YMP äh, näitä 39 tavoitteita seurailee, koska että tässä olet näköjään menossa oikean suuntaan. Kiitos. Zakończyliśmy wypowiedzi koordynatorów tej Kiitos sinäpä. Koordinaattorit, edustaja Katainen, minuutti. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää myös tilintarkastustuomioistuinta laajasta seikkaperäisestä mietinnöstä. Olen kuitenkin aika lailla eri mieltä mietinnön perusajatuksesta. Mielestäni komissio on tehnyt monilta osin uskottavan ehdotuksen. Meidän on tuettava uutta lähestymistapaa, jossa annetaan jäsenmaille mahdollisuus rakentaa omiin olosuhteisiinsa soveltuva valvonta ja seuraamisjärjestelmä ei ole tarpeellista rakentaa uuden tulosperusteisen mallin päälle tiukkaa vanhanmallista tukiehtojen valvontajärjestelmää, josta komission ehdotuksella meillä oli tarkoitus päästä irti. Meidän pitäisi päinvastoin päästä irti hallinnollisesta taakasta. Kaksinkertaista valvontajärjestelmää, sitä meidän täytyy kaikin keinoin pyrkiä välttämään. Olen samaa mieltä siitä, että tuki perusteinen malli kaipaa lisää täsmennyksiä indikaattoreihin ja toimenpiteisiin, mutta pitäisi kirjoittaa enemmän perusasetukseen niitä. Ja meidän on kuitenkin tuettava tulosperusteista mallia, sillä samaa ajattelua ollaan tuomassa myös muille sektoreille ja vain kehittämällä siitä saadaan uskottavaa. Pan posu Flanagan, jedna minuta. Flanagan, seuraavaksi minuutti. Um, uh, everyone here... Uh, niin, kaikki kaikki täällä ovat kauhistuneet siitä, että, että, että, että vähät annetaan YMP. Minä olen budjetinvaliokunnan jäsen ja ne tuskin olette yllättyneet, että jotkut haluavat olla varovaisia tässä. Ja haluan todeta täällä, että, että kaikki mitä tässä mietinnössä, niin kaikkien on, voi hyväksyä, mutta osa, osa on kyllä järkevääkin kyllä. Ja yksi suurin osa uhka YMPille on se, että unohdetaan varoitukset ja varoitukset siitä, että me voimme, voimme ehkä jopa ihmisiä ottaa vastuu siitä, mitä olet tehnyt aikaisemmin. Me pitää löytää sellainen rakenne. Ja ihmiset, ovat 25 vuotta sitten tehneet jotain, saavat varoja edelleenkin tästä, niin meidän pitää tulevaisuudessakin katsoa tätä asiaa. Ja, ja YMP varmaankin Eh, täällä jatkossakin tulemme alamäkeä, mutta se ei varmaan ole sen tavoite kuitenkaan. Ja uskon, että te haluatte jotenkin kuulla järjen ääntä, muuten me ei ole mitään käteen. Ribeiro. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Herra Figueredo esitteli tilintarkastustuomioistuimen analyysin ja totesi, että sen on oltava tosiasioihin perustava eikä poliittinen, epäpoliittinen sen pitäisi olla. Mutta tässä on ongelma, koska jos yhtäältä meillä on täällä valvonnan kriteerejä ja toisaalta teemme poliittista arviointia, erityisesti suorien tukien osalta ja myös pitkän aikavälin näkemyksen osalta YMPssä – Meillähän on nyt tämä uusi rakenne, jos ei ole mitään muutoksia, kun ajatellaan YMPn soveltamisalaa ja tavoitteita. Mikä sitten oikeastaan muuttuu suorten, suorien tukien osalta? Kuinka voimme tehdä näistä ennusteista yleisempiä YMPn valvonnasta? Tässä saattaa olla tarkastusongelmia jäsenvaltioiden tasolla ja alhaisemmillakin tasoilla – mutta missä määrin tilintarkastustuomioistuin käsittelee tätä asiaa? Onko tässä kumppanina kansalliset tarkastajat vai liittyykö tämä koko tämän järjestelmän monimutkaisuuteen, kun tässä on eri suunnitelmia eri jäsenvaltioissa, joka tekee hyvin vaikeaksi saada kaikki palat sopimaan. Mikä tässä ero oikeastaan on ja missä ne erot ovat sen toisessa pilarissa? Buda. Kiitos puheenjohtaja lyhyesti vastustan, tai olen siis tätä lausuntoa vastaan tilintarkastustoimistolle, koska tämä on pääasiassa poliittinen lausunto, ette voi tehdä poliittisia arvioita näistä kysymyksistä toiseksi. Ette voi sensuroida tyttöjen politiikkojen toimia, kun olemme tietyn suuntaan. Se, mitä voitte tehdä, on, että tarkastatte, josko rahaa käytetään – sääntöjen mukaisesti vai käytetäänkö rahaa väärin. Näin voitte tehdä. No sitten suorat tuet. Näitä asiat mustavalkoisina. Ei näin voida tehdä suorissa tuissa, koska niiden toimivuus eh, ei liity vain viljelijöiden tuloihin, vaan tämä liittyy myös siihen, miten estetään se, että maaseutu tai tietyt eh, alueet eh, kokevat väestönkatoa. Suorien tukien tehokkuutta pitäisi olla suurempaa taustaa vasten. Sitten valvonta, kontrollitoimet. No pelottaa, mitä sanoitte, eli että ei voida valvoa rahan käyttävän komistosta jäsenvaltioihin eikä sen jälkeen. Teidän pitäisi yksinkertaistaa valvontaa ja tarvittaisiin normeja EU-tasolla. Danke, Vorsitzender. Edustaja Kiitoksia puheenjohtaja. Niin komission jäsen Hogan todellakin on tietenkin vähän ikävää, että jos ette kuuntele tilintarkastusomistajan varoittavaa ääntä ja näin vain jätätte sen syrjään, kun se on kuitenkin meidän yhteinen laitoksemme ja sen tekee työtä järkevien pohdintojen pohjalta, niin pyytäisin teitä kyllä vähän katsomaan tarkemmin näitä ehdotuksia. Er- herra Figureiro, voisitteko kertoa meille myös, missä nämä mahdolliset väärinkäytökset ovat ja missä nämä väärin, mm, mikä on teidän arvionne? Ja sitten jälleen kansalaistumiseen. Jotenkin, että eri maissa on erilaisia standardeja, jotka tullaan arvioimaan eri tavalla. Ja tätä voidaan myöskin vaikeasti myöskin arvioida näitä, miten tavoitteet ovat saavutettu ja niistä pidetty kiinni, niin tämä keskustelu on ollut jonkun aikaa käynnissä. Voitte ehkä kommentoida vielä tätä näin. Ja myös Albert Tessille, se aika, kun puhutte, hyvä kollega, se oli ennen maailmanmarkkina-aikaa. Nyt meidän pitää tietenkin taas siirtyä tästä eteenpäin ja pitää nähdä, että tämä järjestelmäkin on viimeisessä mennyt perikatoa. Tarabella. Kiitoksia puheenjohtaja Figueiredo, komission jäsen. Minäkin arvostan tilintarkastustoimistamme kertomusta, koska siinä korostetaan tiettyjä ristiriitaisuuksia ja tapaa, jolla toteutetaan niitä tukia, jotka on huonosti jaettu. Ajatellen viljelijöiden tarpeita. Jotkut eivät tarvitse apua ja saavat sitä liikaa. Usein nämä ovat omistajia. Toisilla ei ole tukea riittävästi ja ovat vaikeissa tilanteissa aivan oikein no, osoitatte tavan, kuinka tukea jaetaan hehtaaripohjaisesti ja tätä kyseenalaistette, että tämä on aivan oikein. Haluaisin sitä yhden kysymyksen, josta olen miten se puhunut. Haluaisin kiinnittää huomiota toiseen pilariin. Onko olemassa tämän kertomuksen lisäksi muita, jotka osoittaisivat, että varoja ei ole täysin käytetty kaikissa maissa tai että niitä on käytetty huonosti. Onko tehokasta valvontaa, koska joistakin maista sanotaan, että varat eivät päädy maaseudulle. Käytetäänkö varat väärin, siirtyvätkö muihin tarkoituksiin vai eivätkö maat osaa käyttää näitä johtuen mahdollisesti yhteisrahoitusvaatimuksista? Merci. Kiitos puheenjohtaja Kiitos arvon herrat puheenvuorostanne. Me kaikki täällä me vaalipiireissämme joutuneet kokemaan näitä maatalousvalvontakäyntejä ja olemme nähneet, miten kausitua tämä järjestelmä on. Tässä nuo hehtaari ovat siihen, että tarkastet mittaavat näitä perustuen lehmien askelmerkkeihin ja sitten sanotaan, että tukeen ei ole oikeutta. No, tässä pitää kehittää järjestelmää erityisesti. Meillä on myös pyyntö siitä, että olisi sitä politiikkaa, joka käy läpi tuloksia, arvioi ne, eikä käy läpi, eikä vain rajoitteita, tiettyjä varaumia tästä tuloksellisuuspolitiikasta. No, mitä vaihtoehtoja olisi, että voitaisiin mennä kohti politiikkaa, jossa käydään läpi tuloksia eikä vain näitä keinoja. Ja toisaalta sanoitte, että komission ehdotus no nykymuodossaan ei sallisi sitten sitä, että voisitte tarkistaa sääntöjen mukaisuutta ja la- la- laillisuutta menoissa. No mitä muokkauksia teistä tarvittaisiin komission ehdotukseen, jotta voitaisiin vastata tähän? Yes. McInnes. Thank you, um, and thank you. Kiitoksia ja kiitoksia monista esityksistä. Vain kommentti tähän näin. Olisi hyvä, jos suostui voisi katsoa myöskin tämän tulo-ongelmat näissä maataloustuomioissa ja voisi laittaa tälle hintalappu ja sitten voitaisiin olla korkeammalla tasolla kuin tämän päivän. Pyytäisin tekemään tämän tehtävän, koska voisin kuunnella tarkemmin, jos tehdään analyysin ensin. Ja ole joku verran samaa mieltä siitä, että emme tiedä, mikä pitkään välin visio on, mutta pitkä ajan visio jotenkin haittaa meidän budjettitodellisuutemme. Ehkä voit ottaa myöskin tämänkin hoitoon. Ja sitten, että meillä ei ole selkeää taloudellista todistusta siitä, että, että suorat tuet ovat haitallisia, koska minun vaalipiirissä niin he, maanviljelijät ovat täysin riippuvaisia suorista maksuista. Ja suuri ongelma heille, jos he jäisivät pois. Otatte, unohdatte täysin YMPn tulovaikutukset ja se, että maataloustuottajat pyrkivät myöskin tekemään enemmän ympäristön eteen, mutta heitä ei auta tämä keskustelu, jota te käytte pääosasto Agrin kanssa. Että pyytäisitte ennen ehdotuksen tekoista voivat tehdä tämän tehtävän. Hoibus. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tiltaustumisestumille. Minäkin haluaisin kiittää teitä tästä lausunnosta, koska se tukee meitä työssämme. Edustaja Dess, en ole samaa mieltä ei tässä nyt ole kyse maataloudesta, vaan siitä, miten raha pitäisi käyttää. Mielestäni tässä on hyvin selvä ero, jos pitäisi myös selittää näin maanviljelijöille. ministerin lausunto sen takia avuksi, no juuri maanviljelijöille ja tuottajille, koska tässä tehdään kestävämmiksi näitä tiloja, jos ajatellaan ilmastotehtäviä – ja, toisa, ja tämmöinen, että toisaalta yhteiskunnalliset vaatimukset, kuten työ, eläinten hyvinvointi, tämä vaatii rahaa. Ja perustuksen myötä meillä nyt on mahdollisuus käyttää rahaa oikein, oikein ja kohdennetusti. Ja tässä autamme viljelijöitä ja tuottajia pääsemään näihin tavoitteisiin. Ja sitten jos puhutaan vuonna 61 hinnoista, haluttaisiin nuo hinnat, niin no, siinä kannattaisi huomioida se, että miten olisi liiallista tuotantoa, jota pitäisi jotenkin viedä jonnekin muualle. Kalambia. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyödynnän tätä keskustelua koskien tilitarkastustomien kertomusta. Onko varoja käytetty hyvin eh, tai sääntöjen mukaisesti näistä suorista tuista, joiden perusteella viljelijät teoriassa pystyvät pärjäämään? Haluaisin kertoa teille vähän kentän todellisuudesta. Kollegat ja komissio voivat tässä minua kuunnella samalla ja varmistaa Jotenkin viikkoja sitten kävin tämän valiokunnan valtuuskunnan kanssa Bulgariassa. Tapasimme kolmen tunnin ajan kansallisia maatalousalan vastuuhenkilöitä ja ministeriön yksiköitä. Ja mitäs he meille kertoivat? He, se oli aivan uskomatonta. Ja tämä on todellisuutta. 90 prosenttia suorista tuista menevät kuudelle prosentille bulgarialaisista viljelijöistä – Kuitenkin virallisesti puhutaan, että 85 prosenttia hyödyntäisi 10 prosenttia maan omistajia eikä viljelijöitä, eli niitä, jotka viljelevät maata. Eli nämä ovat siis viralliset kansalliset luvut. Bulgarissa 350 000 perhetilaa ovat alle viiden hehtaarin kokoisia. Missä siis tuntuu EUn tuki viljelijöiden taskussa? Nyt komissio ehdottaa, että YMPn budjetti vielä pienennettäisiin. Tässä on ehkä vähän ajatuksen aihetta ja menettely olisi syytä muuttaa. Neuscher. Ganz herzlichen Dank. Ich konnte die... Lämmöt kiitokset. En pystynyt kuulemaan täällä sitä esitystä, mutta kuuntelin sitä toimistossa, niin minulla on pari konkreettista kysymystä tähän tilintarkastustuomioistuille ja kiitokset myöskin tästä raportista. Onko Muilla EUn alueilla vastaavanlaisia tällaisia maksuja, joita saadaan ilman vasta tointa. Onko muita talousalioita alueita, joissa on vastaavanlaisia tällaisia maksuja, jotka, jotka saa ilman mitään tekemistä, eli puhun siis näistä pinta-alatuista. Ja sitten toinen kysymys, jos kyseessä on sosiaalimaksu, niin useinhan painottaa sitä, että tämä olisi tavallaan sosiaalinen maksu näille Maataloustuotteet voivat elää ylipäätään. Jos tämä on sosiaalimaksu, niin onko EU:ssa muita vastaavia esimerkkejä sosiaalituista, jotka maksetaan sitten ilman, että tämä mitään tulovalvontaa tämän yhteydessä? Että onko ylipäänsä tämän tarpeessa vai ei? Tässä kaksi kysymystä. Hyvät naiset ja herrat, mä muista, milloin olisi viimeksi ollut näin kiihkeä keskusta sen takia olen aikataulusta jäljessä, mutta nyt se on toki vuoron antaa puheenvuoron ensin tilintarkastustuomioistuimelle. Se on vain reilua ja sen jälkeen komission jäsen. Thank you, thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. I would like to first I thank you very much for Haluaisin kiittää teitä todella näistä kaikista kysymyksistä, joita esititte. Olen oikein tyytyväinen, että tilitarkastustuomioistuimen kertomus on aiheuttanut näin elämän keskustelun. Minusta on tämän hyvin tärkeä ja olen oikein iloinen siitä. Pelkään, että en pysty vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, koska niitä tuli niin paljon. Joskus niitä eh, toistettiinkin, mutta vinkkelit vähän vaihtuivat olen kuitenkin teidän käytettävissäne, jos haluatte vielä ähm, lisää vastauksia, niin voidaan tavata toisen kerran. Nyt minulla on vain 10 minuuttia aikaa. Jos puheenjohtajalle sopii, puhun ensin ja sitten pyydän, että kollegani lisäisi tiettyjä teknisiä näkökohtia, jotka liittyvät vähän teknisempiin kysymyksiin, jos teille sopii. Mutta 10 minuuttia on aikaa siis selvä. Aivan lyhyesti ensinnäkin. Koskien näitä yleisiä kommentteja arvon komission jäseneltä, on todettava, että on, tämä on totta. Olimme tammikuussa komissiossa. Tilitarkastustoimistoimen ja komission yksiköt tapasivat ja keskustelivat, mutta alusta asti tuosta alkaen sitä alkaen, kun meillä oli, me saimme siis lopullisen tiedon näistä ehdotuksista kesäkuussa. Ja oli aivan selvää näissä tapaamisissa, että meillä oli paljon kysymysmerkkejä, jotka koskivat näitä tärkeimpiä asioita, joista täällä puhuin. Meidän lopullinen kantamme ei ole mikään yllätys komissiolle. Kyllä komissio tiesi aivan hyvin, mistä olimme epävarmoja. Ja kun saimme kirjeen, minähän sain kirjeen Hoganilta 16. lokakuuta ja luin sen tarkkaan ja on sanottava, että nämä kaikki argumentit olivat jo tiedossamme. Nehän olivat jo mukana keskusteluissa, kun yksikkömme tapasivat. En todellakaan hyväksy, jos näin voin sanoa en hyväksy, että olisin äh, ymmärtänyt jotakin väärin komission ehdotuksessa. Olen tutkinut äh, ja perehtynyt siihen niin perusteellisesti kuin mahdollista, rivi riviltä sana sanalta. Ja olen varmasti käsittääkseni varsin hyvin ymmärtänyt tämän ehdotuksen. Nyt vastauksissani haluaisin heijastella tätä ymmärrystäni. Ensinnäkin, ympäristö- tavoitteet, mitä me sanomme lausunnossamme ja mistä pidämme kiinni, koskee ensinnäkin sitä, että me emme tiedä, mitä tulee tapahtumaan, koska suurin osa näistä asioista riippuu jäsenvaltioiden valinnoista. Ja se riippuu myös komission arvioinnista ja valinnoista. Me emme tiedä, mitä kriteerejä komissio tulee käyttämään, kun se suorittaa näitä arviointeja. Totesimme myös, että miten me voisimme turvallisesti todeta, että YMPn panos ympäristötavoitteisiin olisi 40 prosenttia, kun nykyisessä YMPssä tavoitteena on 19,6 prosenttia. Ja olemme nähneet tarkistuksissamme, että tämä, tähän ei päästy. Miten voidaan sanoa, että 19 prosentista päästään hyppäämään 40 prosenttiin? Kuinka voimme oikeuttaa tämän hyppäyksen? Emme näe sille mitään perusteita. Ja minun velvollisuuteni tarkastajana on sanoa se ääneen. Sitten suorista tuista. Aivan siis suoraan sanottuna, Euroopan tilintarkastustuomioistuin ei kannata eikä vastusta suoria tukia. Tästä ei ole kysymys, tämä on poliittinen valinta. Mutta jos lain, lainsäätäjät tekevät päätöksen, jonka mukaan säilytetään tärkeimpänä välineinä nämä suorat tuet, jotka vastaavat yli 70 prosenttia varoista, niin silloin taloudellinen perusta pitää olla selkeä. Tämä keskustelu oli hyvin selvä siinä, että nämä tällaista taloudellista perustaa tälle valinnalle ei ole tehty selväksi, koska te täälläkin olette jakaantuneita. Ei ole mitään vahvaa taloudellista näyttöä, jonka kautta voidaan tukea sitä vaihtoehtoa, että säilytetään suorat tuet. Mutta en minä kannata tai vastusta suoria tukia. Sanon vain, että näyttäkää perustelut, osoittakaa näyttö. Pahoittelen Erans Garcia. En minä iske näitä suoria tukia vastaan, sama McCartille. En minä aio hyökätä näitä suoria tukia vastaan. Myös Riverolle ei tämä ole mikään poliittinen näkemys. Sitten toinen asia. Tämä koskee komission jäsen Hoganin huomiota, kun hän sanoi, että rahoitushallinto, taloudenhallinto maataloudessa on ollut suurmenestys. Totta, niin on ollut. Ja olemme sen todenneetkin. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen totesi sen vuosikertomuksessa kolme viikkoa sitten. Se oli se pääviesti. On totta, että parannus on valtavaa. Me olemme käyttäneet kaikkia niitä välineitä, joita meillä on käytössämme, jotta näihin hyviin tuloksiin on päästy taloudenhallinnon puolella. Se, mitä minä sanon ja mitä tilintarkastustoimistoin sanoo, koskee sitä, että kun, kun tehdään muutos, niin se muutos tapahtuu nyt ja se voi vaarantaa nuo saavutukset. Minähän en pyydä lisää tarkastuksia. Minä en pyydä lisää hallinnollista taakkaa viljelijöille. Tästä ei ole kysymys. Minulla kysymys on hyvin yksinkertainen. Miksi asetuksessa ei hyväksytä, että kaikkien kulujen on noudatettava EU-lainsäädäntöä? Miksi näin ei ole? Sanotaan 2 prosenttia kuluista Miksi nämä sertifioivat elimet, jotka tekivät työtään jäsenvaltioissa ja valvoivat laillisuutta ja säännönmukaisuutta, miksi nämä sertifiointielimet eivät enää omaa tätä roolia tulevaisuudessa? Ja minun on sanottava, että ei tilintarkastustuomioistuin pyydä teitä tekemään nyt mitään. Esitän kysymyksen. Miksi te vaaditte tätä yleisessä varanhoitoasetuksessa, mutta ette pyydä sitä YMP-kulujen osalta, joka vastaa melkein 30 prosenttia eu budjetista. Tämä on ristiriitaista. Kyllä minun on pakko tämä sanoa tai tilintarkastajana. Olen pahoillani edustaja Buddha, Tilin tarkastajat eivät seuraa vain rahaa. Näin tehdään silloin, kun tehdään tilintarkastus. Mutta sitä ennen meidän on kiinnitettävä huo- lainsäätäjän huomio heidän valintojansa seurauksille. Ja, miten, ja tämän jälkeen seuraamme rahaa. Ja se on, noudatamme sy- sääntöjä, jotka te hyväksytte. Mutta sen aika ei ole nyt. Nyt haluaisin pyytää, että Peter esittää vähän teknisiä täsmennyksiä. Mm, yes. Kiitos. Niin, edustaja Müller kysyi toimintasuunnitelmista, jotka ovat tulossa, no, jos muistan oikein. Ne käynnistyvät, jos on ero suunnitelman ja todellisten tulosta välillä 25 prosenttia, joka on melko suuri poikkeama. Ja Minusta tämä on avainkysymys, koska jollakin tapaa tämä menestyksen esityksen menestys riippuu, menestys riippuu juuri tässä toimintasuunnitelmasta, miten, miten se sitten käytännössä menestyy, mutta vielä melko paljon aikaa ennen kuin jäsenvaltiot voivat sitten vastata näihin seikkoihin. Mietipä vain, onko mahdollista vastata tässä määräajan puitteissa. Ehkä voisi vielä lisätä yhden asian, jos oltaisiin, pyy- jos oltaisiin pyydetty, että mainitaan tuollainen virhetaso jossakin kokouksessa, niin olisin varmasti maininneet. Se voimme vielä mainita sen. Siitähän on puhuttu ihan loputtomin. Kiitos. Kiitos paljon. Komissio jäsen, olkaa hyvä. Thank you. I... Kiitos. Niin. Kyllä joskus on kiva kuulla yhdistyssanoja tilintarkastustuomioistuimella sen takia mainitsin virhetason, koska paljon raportteja on tullut siitä vuosien aikana, kun huonot virhetasot ovat olleet YMP, 2,2 prosenttia oli nyt, ja mielestäni se osoittaa, että järjestelmämme toimivat erinomaisesti lainsäädäntövallan käyttäjien ansiosta ja DG Agrinen muiden eli jäsenvaltioiden ansiosta. Tämä homma toimii. Suorat tuet ovat poliittinen kysymys, niin kuin Figureida sanoi lausunnossa raportissa, eikä ole näyttöä sillä, mitä on sanottu nyt lausunnossa mielestäni. komissio on tarvinnut näyttöä ja se on nyt huomiota. Sanon sen verran vain. Ja mitä enemmän laitetaan EU-perusasetuksiin, niin sitä enemmän tarvitaan toimenpiteitä ja interventioita. Sitten tarvitaan tukikelpoisuuskriteereitä ja suuntaviivoja. Sitten pitää kontrolloida valvoa tätä kaikkea. Ja sitten tämä luo byrokratiaa, joten tätä kuulen koko ajan valiokunta ja sieltä viljelijöiltä, että pitää päästä eroon tästä byrokratiasta sen takia. Tämä yritys on tehty tätä mallista. Jos ihmiset vastustavat tätä, niin voitte sanoa monta kertaa, miksi vastustatte tai ihmiset ovat tehneet, mutta tavoitteeni tänään puheenjohtaja ei ole puolustaa komission ehdotusta, vaan itse asiassa tarkastella sitä, miten osa siitä, mitä mainittiin, lausunnossa oli epäreilu lausunto. Ja olen nyt antanut kestänyt kantani ja kunnioita figureidua ja hänen työtään, mutta minäkin teen vain työtäni. Ja on tervettä, että tuomistumen jäsenet ja muut voivat tehdä tätä nyt sitten avoimesti kaikkien kuullessa avoimella tavalla ja läpinäkyvästi. En tiedä, paljonko komission argumentit on otettu huomioon ja, tai otetaan huomioon jatkossa toimistomme lausunnoissa – ja no, te olette valiokunnan jäseniä, teidän tulee sitten päättää, tuo, kuinka, kuinka paljon merittää tässä lausunnossa ja komissioehdotuksella. Lisäksi olette voineet keskustella tämän komissioehdotuksesta ja e, että nyt tulee päättää, mitä haluatte tehdä jatkossa. Ja odotamme innolla yhteistyötä kanssa tulevina viikkoina, kuukausina ja jopa pidempäänkin. Kuuna. Katsotaan, mikä lopputulos sitten on. Mutta viljelijämme tarvitsevat varmuutta ja ennustettavuutta – ja sitä voidaan antaa heille vain nyt sitten poliittisella areenalla ja siellä on tullut vakuutuksiin. Tietysti mitä parlamentti ja neuvosto, no heillä on eri kannat monista kysymyksistä ja tämä on valitettavaa. Se on ihan normaalia demokraattisessa prosessissa. Haluaisin vain mainita sen tosiasian, että maaliskuussa 18 komissio julkaisi kirjan ymp tulosuudesta, joka oli vastauksena komission tiedonannolle, joka antiin marraskuussa 2017 ja siinä puhuttiin näistä periaatteista pitkälti, mitä lainsäädäntöksessä, joka julkaistiin kesäkuussa, asiakirja, äh, Edesin monta kokousta tuomioistuimen kanssa, paljon keskustelua käytiin heidän kanssaan. Enkä muista, että olisi ollut yhtä paljon yhteiskunnallista kritiikkiä samalla tavalla kuin olin nähnyt tässä, tässä lausunnossa. Joten emme saaneet kyllä mitään viitteitä siitä, että teillä oli monia näitä huolia, jotka sitten loppuraportissa ei mitään vihjeitä ollut tällaisesta äh, suuresta huolesta. Ehkäpä jotain jäi välistä, ehkä me huomanneet jotain, mutta mitään viitteitä ei minusta ollut kyllä, eikä tiimilläni ollut tätä käsitystä. Ja ainakin kymmenen kokousta oli viimeisen kahdeksan kuukauden aikana, jossa oli paljon tilaisuuksia kyllä tätä huolta esittää. No uusi tietovaramalli, malli, jos ajatellaan sääntöjen mukaisuutta ja laillisuutta maksussa, no uusi malli on tarjoaa vaihtoehdon nykyiselle järjestelmälle, ja sitä on kovasti kritisoitu, mutta tehnyt niin mukaan lukien tuomioistuin aikaisemmin. Puhuttiin, että se on liian monimutkainen, eikä kestä tarpeeksi näihin tuloksiin. Ja nyt kun sitten on tätä ehdotettu, niin meitä kritisoidaan taas. No, Agnew ja Figureido, ja minä olen samaa mieltä siitä, että emme ole kenen kanssa samaa mieltä, mutta tämä sääntöjenmukaisuus- ja laillisuuskysymys on hyvä esimerkki siitä, että ehdotukset tekevät selväksi, että uusi malli perustuu sitten tulosperusteisuuteen – ja tavoitteisiin. Ja kaikki indikaattorit ovat sitten kyllä mukana, kaikki tavoitteet, kaikki interventiot ovat sitten mukana tuossa perusasetuksessa. Sehän on lainsäädäntöehdotuksessakin. Joten ehkäpä ihmiset eivät tutkin tätä tarpeeksi tarkkaan tätä ehdotusta, mutta kaikki nämä kysymykset, jotka mainitin, että pitäisi olla peruslainsäädännössä EU:ssa, ovat kyllä ehdotuksessa mukana, joka julkaistiin kesäkuussa. Ja mitä nyt tapahtuu, no, että EU- ja jäsenvaltio, valvonnan tasot liioittelevat, kun näitä lopullista ja Yritämme vähentää tuota hallinnollista taakkaa, mutta myös sieltä, joka kohdistuu lopulliseen edunsaajan, joten kyllä meillä tulee olemaan vankka, vahva malli. Enkä usko, että siirrytään pois säännöistä ja preskriptiivisyydestä on maailman loppu, jos ajatellaan laillisuutta ja sääntömukaista. Haluamme suojella EU-rahoja, mutta samalla tämä pitää tehdä yksinkertaistetummalla tavalla. Jäsenvaltion pitää sitten pystyä soveltamaan ne omiin kehyksiinsä. Tämän avulla kaikki toiminta on kohdennetumpaa ja jäsenvaltiot voivat täyttää yksinkertaistaminen, jota ovat katsoneet kolme vuotta saadakseen tehtyä enemmän asioita viljelijöiden eteen. No, että he pystyvät siihen sitten näiden sääntöjen puitteissa, joten monia asioita voi tehdä jäsenvaltioissa, jotta varmistaa, että EU-budjetti rahoittaa menoja oikealla tavalla, noudattaen EUn yhteisiä vaatimuksia ja noudattaen sitten tätä yhden auditoinnin määrit, metodia, ja toisaalta pitää kunnioittaa perus vaatimuksia ja komissio toimi sitten, jos sertifiointielin ei olisi luotettava työssään ja soveltaisi sitten rahoitusoikeusja, jos olisi vakavia puutteita jäsenvaltioiden järjestelmissä. Tämä ei poikkea merkittävästi nykytilanteesta, mutta olisi vähemmän eu sääntöä tulisi tarkistaa ja lopuksi tämä toiminta ei perustuisi yksittäisiin transaktioihin enää. Tätä taustaa vasten ei ole sopivaa minusta, jos tuomioistuin puhuu 2 prosenttia versus 1,8 prosentin viestistä, sanoi, että sääntöjen mukaan menoissa ei enää olisi kunnolla tarkastettua. Kiitos paljon tilaisuudesta tulla puhumaan tänne tänään ja kiitos herra Figureido ja puheenjohtaja ja valkunnan jäsenet. Kiitos, että saamme käydä tätä keskustelua. Kiitos oikein paljon poikkeuksellisen mielenkiintoisesta keskustelusta. Keskustelu oli hyvin tarpeen, erityisesti juuri nyt, kun työstämme lainsäädäntöehdotuksia, jotka liittyvät YMPn uudistamiseen. Yhteinen maatalouspolitiikka on yksi monimutkaisimmista politiikan aloista EU:ssa. Ja moni toimielin tähän tarvitaan mukaan. Ja instituutio, ja tässä käytetään veronmaksajien rahoja, joten paljon instrumentteja välineitä tarvitaan. Sanon tämä selvästi. No eri kritiikkiä nyt on kuullut tuomioistuimelta, mutta en kuitenkaan usko, että se on vain kritiikkiä ilman mitään logiikkaa. Se on vain äh, antaa ajattelemisen aihetta ja asia, josta meidän pitää keskustella. Valiokuntamme, komissio ja pääjohtaja. No, kaikki meidän tulee tarkastaa tätä tarkkaan. Lopuksi haluaisin sanoa, että meidän tulisi olla hyvin varovaisia, kun kritisoidaan YMPtä, sillä kaikki traktorit vaan ottavat tätä kritiikkiä. Kritiikkiä tulee tästä, tältä valiokunnalta ja se on hyvin huonoksi huono asia koko EUn viljelijöiden tulosuudelle, joten haluaisin, että olemme kriittisiä totta kai, mutta pitää nyt pysyä asia linjalla ja olla maltillisia kritiikissä, koska totta kai kokouksien välissä olen, nähnyt, olen tavannut ihmisiä ja he sanovat, että no kuulkaa, jos käytetään vähemmän rahaa YMP, niin sitten on semmoinen raha siihen, tähän tai tuohon. Ja he vain odottelevat, että me sanomme, että no niin, selvä, leikataanpa sieltä, laitetaan yläraja tuonne. No, kiitos oikein paljon. Ja olen hyvin pahoillani, että Äh, oli noin tiukat aikarajat, mutta meillä on paljon asiaa esityslistalla ja olemme myöhässä lähes puoli tuntia, joten kiitos paljon komission jäsen. Tämä oli erittäin avointa ja suoraa keskustelua ja melko mukavaa, eikö niin? Suhteemme tulee säilymään vahvana, joten kiitos oikein paljon yhteistyöstä. Tämä on menetyksekästä. No niin, arvon ystävät, joskus pitää olla hyvin rehellisiä toisillemme, koska jos on hyviä ystäviä, niin sitten saa, olla, saa puhua suoraan. Kiitos oikein paljon ja uskon, että esittelijä on valmis. Eikös niin? Joten kiitos paljon ja kiitos vielä kerran. No niin. Kiitos. Bardzo, pana, bardzo Państwa proszę o pomoc. Hyvät naiset ja herrat, tarvitsen nyt apuanne. Meillä ei ole paljon aikaa, joten pitää puhua lyhyesti, joten esittelijä, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Pieni huomio. Ei tämä ole mitään tietenkään hukattua aikaa, vaan Kyllä tämä oli aivan hyvin käytettyä aikaa ja tämän keskustelun ansiosta voidaan myös helpommin esitellä tämä oma mietintöni, koska se on aivan näiden ongelmien ytimessä. Ennen kuin menen esittelemään tätä mietintöä, haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat avustaneet minua avustajien ja toimistoani tietenkin ensimmäiseksi, mutta myös Aleksandre Francesca maatalousvaliokunnan sihteeristössä ja sitten tietenkin ryhmän avustajien Magie Mironen, jotka osallistuivat tähän työhön yhdessä. Minulla on tässä neliosainen työ esiteltävän. Tehän tiedätte, että YMJ puitteisto on muutettu pitkälti. Tänään näissä kahdessa aikaisemmassa kohdassa käsiteltiin kaksi muuta asetusta ja nyt käsittelen tätä yhteistä järjestelyä ja sitä koskevia ehdotuksia, laatujärjestelmiä, toiseksi ja kolmantena erityistoimia hyvin syrjäisille alueille ja Egeanmeren saarille ja neljäntenä sektorina komission ehdotuksista johtuvaa ehdotus, joka koskee näitä interventioita, jotka liittyvät sääntelypurkamiseen ja hintojen volatiliteettiin. Tästä yhteisestä markkinajärjestelystä ensinnäkin tämä koskee lähinnä viiniviljelyä. Viinisektorin osalta olen yhtä mieltä komission ehdotuksen suuresta osasta. Tuen ensinnäkin sitä, että tuotaisiin lisää joustoa, kun lasketaan – pinta-aloja uusia viljelyksiä varten. että haluaisin poistaa tämän päivämäärä 2030. Kuulemme kyllä, mitä tuomioistuinkin sanoo. Tämän tarkoituksenahan on hajautetusti hallinnoida näitä eri järjestelmiä. Tästä varmasti tulee paljon keskustelua. Toinen asia koskee lajikkeita ja niiden laajentamista. Tässä tuen komission ehdotusta, että käytettäisiin Vitis bruskan lajikkeita ja tiettyjä muita lajikkeita, jotka eivät ole kiellettyjä, Jacques Ebremo ja muut lajikkeet mm, luonnon monimuotoisuuden takia se on tärkeää on myös tärkeää huomioida viiniviljelyksen ilmastonmuutoskestokyky on huomioitava jäsenvaltiot ja kaikki viiniviljelijät, joille nämä vaihtoehdot ovat tarjolla ja tuen sitä. Sitten kolmanneksi olen eri mieltä tästä komission alkuperämerkintäkysymyksestä. Ehdotetaan, että otettaisiin määritelmä, joka on Lissabonin sopimuksessa inhimillinen tekijä, on kuitenkin on keskeinen tekijä suojatussa alkuperämerkinnässä. En ole yhtä mieltä siitä, että alkoholittomat viinit olisivat viinejä. Tämä uusi kategoria ei mielestäni vastaan viinin määritelmää yömiessä. Sen sijaan vahvasti kannatan sitä, että nämä viinipohjaiset alkoholittomat viinituotteet ovat olemassa, mutta niillä ei ole paikkaansa YMJssä, joten komission er- ehdotusta olisi tältä osin muutettava. Kannatan sitä, että Menettelyjä yksinkertaistetaan, kun kyseessä on viinien laadun, laatujärjestelmät ja kun niitä myydään internetissä. Olisi vahvistettavaa suojelua toimilta, jotka heikentävät laadukkaiden viinien mainetta ja, ja erityyppisiä petoksellisia toimia. Ehdotan laajempaa valvontaa viinialan petoksia ajatellen – sitten on asia, joka ei ole komission ehdotuksessa, koskee viinimerkintää. Ehdotuksessa komission puolelta tästä ei puhuttu mitään, mutta ehdotan yhteistyötä viinin alan kanssa niin, että, merkin, että energia-arvot ja, ja ainesosat olisivat pakollisia viinimerkinnässä. Erityisesti olisi tärkeää, että energia-arvot mainittaisiin viinin etiketissä ja aine osat joko mainittaisiin tässä etikettiissä tai sitten tai sitten internetissä niin, että kuluttaja voisi niihin tutustua muulla tavoin. Tämä olisi viininvalmistajan oma valinta. Täytäntöpano on käynnissä kun olen jättänyt tämän tekstin, niin tilanne on kehittynyt ja toisin kuin olen tässä mietinnössä itse kirjoittanut, niin on todettava, että viinihän on eläväinen ja mietintökin tässä elää. Olin siis ehdottanut, että ilmoitettaisiin kalorit. Ja tähän sovellettaisiin delegointisäädöksiä, mutta huomioiden kuluttajien toiveet olisi tärkeää mainita nämä kalorit eh, perussäädöksen hyväksymistä jälkeisenä vuonna. Näyttää siltä, että ala tätä tukisi, mutta meidän olisi vielä neuvoteltava määrä ajoista koskien näitä ainesosia. Teknisesti siitä tulee tiettyjä ongelmia alalle. Emmekä tietenkään haluta eh, aiheuttaa ongelmia, vaan vaan haluamme tyydyttää kuluttajien tarpeita, mutta emme samalla halua haitata tuottajia. Tämä viineistä sitten menen nopeasti eteenpäin laatujärjestelmistä maataloustuotteiden osalta. Tuen näitä ehdotuksia, joiden tarkoituksena on yksinkertaista ja järkeistä lainsäädäntöä, joka koskee näitä laatujärjestelmiä, joita voitaisiin sitten laajentaa mutta en ole yhtä mieltä ehdotuksesta, jonka komissio teki, jonka mukaan poistettaisiin näistä eh, eh, vaatimuksista maantieteelliset merkinnät. Minun mielestäni tämä on vaara. Korsikolta tulee esimerkki ja tapaus, jossa voitaisiin hakea siellä sianliha muualta Euroopasta ja sitten se saisi kuitenkin korsikalaisen alkuperämerkinnän, kun sitä siellä jalostettaisiin. Tämä, tällaista en kannata edelleen on tärkeää mainita nämä tietysti merkinnät, ettei mitään epäselvät ole viinin osalta. Alkuperämerkinnät ja maantieteelliset merkinnät olisi saatettava saman linjan Lissabonin tekstin kanssa. Sitten nämä erityistoimet hyvin syrjäisillä alueilla ja Egemerin saarilla ehdotan, että kun budjetti, kun budjetti on pienennetty, että ne palautettaisiin ennalleen. Neljäs tärkeä asia, joka on tätä niin suunnannut, koskee koske sääntelyä. Olemme täällä keskustelleet ja minun mielestäni on tärkeää huomioida nämä eri haasteet ja komission ehdotukset. Minun mielestäni se ei puutu hintojen volatiliteettiin ja tulotasoon riittävästi. Olen todella sitä mieltä, että se, että komissio on vaiennut täysin YMPn taloudellista puolesta, ei mitenkään vastaa niihin haasteisiin, joita edessämme on Minusta tämä on ideologinen valinta. Tässä ikään kuin annetaan tilanteen vain mennä omalla painollaan. Tämä ei vastaa näihin nykytilanteen tarpeisiin. Sääntely YMP on tärkeää on sopeutettava ja olemassa olevia välineitä YMJn piirissä. Ehdotan, että annettaisiin kuusi täydentävää sopeutettua välinettä näille aloille. Niitä voidaan nopeasti, helposti toimia riippuen tilanteen vakavuudesta. Näillä valioilla, vali, välineillä vastuullistetaan yleisöä komissiota sekä ammatillisia tahoja. Meillä oli täällä komission jäsen Hogankin läsnä Haluaisin nyt esittää tässä virallisesti rakkauden julistuksen komissiolle. Hyvä komission jäsen, ei riitä, että rakkaudesta puhutaan, vaan tarvitaan myös todisteita sille. Tässä mietinnössä todella ehdotankin, että komissio asetettaisiin taas tämän konsensuksen ytimeen, niin että se toimisi alakohtaisena sääntelijänä aivan todellisesti, ja että tämä liittyy juuri näihin ehdotuksiin. Esimerkiksi kriisinhallinta mekanismit ehdotukseni mukaan komission olisi esitettävä kaksi asiakirjaa. Ensinnäkin, mitä tulee näihin erityyppisiin kriiseihin, mitä ymmärretään kriisillä. Ja sitten komission olisi kerrottava, millaisia vastauksia voidaan antaa kriiseissä, riippuen siitä, minkä tyyppisestä kriisistä on kysymys. Minusta komission olisi määriteltävä nyt, mitä kriisillä ymmärretään – Edelleen on tärkeää, että parannettaisiin markkinoiden avoimuutta ja, ja velvoitettaisiin eh, jäsenvaltioita ja alajärjestöjä keräämään toimia, to, tietoja. Me voidaan helpottaa viestintää ja, ja markkinoiden ohjausta. Tämä avoimuus on ennaltaehto, joka auttaa meitä toimii myös varoituksena, kun on puhe tietystä tuonnista ja sisääntuontihinnoista kolmansimmainen kohdalla, jotka tuovat tavaraa Euroopan unionin rahoitusmarkkinoiden kanssa olisi yhteistyötä, että niin nyt voidaan paremmin seurata maataloustuotteiden deri, näitä johdannaismarkkinoita. Ja ensin olisi siis määriteltävä ja parinnettava markkinoiden avoimuutta. Tässä komissiolla on keskeinen rooli ja kolmanneksi tarvitaan tällainen vapaaehtoinen tuotannon poisvetämismahdollisuus kriisin sattuessa, jota voitaisiin soveltaa kaikkeen tuotantoon. Tällainen tuloksellisuus on tärkeä yhteistyö komission, neuvoston ja parlamentin välillä. Ei pidä käydä niin, että joudumme samaan tilanteeseen kuin maitokriisissä, jossa parlamentti jätettiin tuonne sivukehälle. Ehdotan todella strategisia elementtejä tällaisissa tuloksellisuuspuitteissa, niin kuin komissiokin ehdottaa jäsenvaltioille ensimmäisessä pilarissa. Tämä tuntuu tärkeältä. Olisi vahvistettava myös viljelijän asemaa elintarvikeketjussa. Kun ajatellaan tätä salattisikurikysymystä ja parlamentin työtä omnibusasetuksen puitteissa on edelleenkin osoitettava kiitosta Desille, Di Castro, Dan Tänille, jotka tekevät hienoa työtä omnibusasetuksen kohdalla – tietyt epävarmuudet pitäisi saada poistettua, niitä viljelijät voivat järjestäytyä paremmin ja tasapainottaa markkinavaltansa. Ensinnäkin tuottajajärjestöt olisi poistettava viittaus omaisuuteen ja selvennettävä hintalausiketta, joka ei ole enää ajankohtainen. Sitten nämä alajärjestöt olisi, pitää, pitäisi olla mahdollisuus tehdä kolmenvälisiä sopimuksia, joiden kautta voidaan tämä arvo jakaa ensimmäisen ostajan jälkeenkin ketjussa pidemmälle. Sitten kolmas asia vielä koskee julkisia interventioita. Ehdotan, että se laajennettaisiin sianlihaan ja lampalihaan huomioiden myös Brexit ja terveysongelmat, jotka johtuvat sikartosta. Interventioajat maiden tuotannossa on myös huomioitava ja ja otettava käyttöön viitekynnysarvat. Sitten kaupallistamissäännöstä ehdotan kaupallissään, kaupallistamissääntöjä naudan, porsaan ja, ja lampalihaa varten ja, ja muille aloille. Näin voitaisiin varmentaa niin turvallisuus ja kilpailu, tasa-arvoisuus kolmien maiden kanssa vastavuoroisuus on tässä keskeistä. Edelleen olisi otettava huomioon kuluttajien odotukset koskien eläinten ruokintaa, jäljitettävyyttä ja eläinten hyvinvointia. Sitten tar- tarjonnan yleistymisen äh, tarvitaan tällaiset eurooppalaiset kansalliset merkinnät, kun ajatellaan alkuperämerkintöjä, matalaisuusmerkintöjä ja muita, olisi annettava mahdollisuus säännellä, säännellä näiden merkintöjen mukaisesti. Edelleen kolmansien maiden kanssa tarvitaan suverenisuuslauseke, jotta asiat sujuisivat asianmukaisesti. Kiitoksia puheenjohtaja, kun olitte kärsivällinen kanssani loppuun asti ja sain esitellä jo, koko mietintöni tässä yhteenvetäen. En keskeyttänyt teitä, koska olette esittelijä. No niin, varjoesittelijät, kaikki saavat puolitoista minuuttia. Pyydän, että yritä sitä. Don't. Yritetään puheenjohtaja. Kollega Andriön mietintö. Sen takana on paljon työtä. Kiitos siitä. Haluan kiittää teitä tästä. Siis, tässä on kaksi osaa mietinnössä. Yksi osio, jossa hän analysoi komission ehdotuksia. Uskon, että yleisesti ottaen nämä ehdotukset liittyvät laatupolitiikkaan ja alkuperämerkintöihin lupakysymyksiin, poseihin ja jopa tähän alkoittamaan viiniin. Siis, no mitä nyt tulee näihin elementteihin, mitä komissio ehdotusi kata, josta ministeri puhuu, niin no, haluaisin tässä vielä tämän tätä YMJ-ehdotuksia, mutta pitää nyt olla varovainen, ettei kyseenalaista liikaa tätä kaikkea, ettei mennä vaaralliseen suuntaan, kun avataan kontekstista. Pitää, pitää olla hyvin varovainen näissä kysymyksissä ja tarvitaan juuri analyysit, jotka etenevät, kun valitaan ehdotuksia. No, ehdotuksessa on kolme kohtaa. Vakaus, avoimuus, markkinoilla se on tietysti YMien perusosa, ja kaikki välit, jotka saivat markkinoiden paremman avoimuuden, no parlamentti näistä, niistä ei ole 2013 hyväksyvästi pitää nyt taistelua niiden puolesta neuvostossa, joka ei niitä halunnut viimeksi. Sitten toimitusketjun toiminta ja tuottajien aseman parantaminen. No, työtellään tällä hetkellä. Te Castro mietinnössä se on trilogivaiheessa. vaiheessa. Ehkä pitää vielä täydentää asioita, mutta uskon, että laadukkaiden tuotteiden suojelun pitää olla toimintamme ytimessä ja henkilökohtaisesti puollan sitä, että harmonisoidaan menettelyjä ja samalla tarvitaan tiettyä hajauttamista näissä menettelyissä, mitä tulee näihin pienempiin elementteihin. Sitten kriisivarauma, kysymys, no se toistuu useassa kohtaa. Ja on mukana myös YMJissä. No meidän tulee olla erityisen selkeitä. Tästä on olemassa tiettyjä markkinahallinta välineitä, jotka pitää erottaa toisaalta suurten kriisien hallinnoinnista 400 miljoonaa, jotka meillä on ilmoitettu. No, niitä pitää käyttää suurten kriisien hallinnointiin, eikä säännölliseen markkinahantatoimintaan, jossa olemme eri kannalla kuin komissio. Komissio ei halua näitä välineitä tuotavaa käyttää. Parlamentti toisaalta haluaa palauttaa vähimmäissääntelyn tason. Ei pidä palata menneisyyteen, mutta tarvitaan kuitenkin näkyvyyttä ja luottamusta sisämarkkinoille. Ei voida samalla halta neuvotella kauppasopimuksista, jotka avaavat jatkuvasti ovet ja ikkunat EU-sta ettei samalla kuitenkaan turvata meidän tuottajamme markkinoita, jotka toimivat paljon tiukemmin säännön kuin mitä muualla maailmassa. Kiitos paljon, edustaja Müller. Kiitoksia puheenjohtaja Lämmät, kiitokset esittelijälle, esittelijä Andrewlle tästä laajasta mietinnöstä. Minullakin on vähän samanlainen tunne, että minäkin olin Omnibussissa mukana yhteisen markkinajärjestelyn osalta aktiivisesti mukana. Ja luulen, että tähän pitäisi tehdä niin paljon tehdä kuitenkaan. Nyt meillä on ehdotus taas pöydällä ja todellakin taas sisällöllisesti pitää taas tehdä tarkkaa työtä ja tarkastelua. Minusta nämä komissiot, ehdotukset maantieteellisestä merkintöjen suojasta näin periaatteessa myönteisinä ja se, että yksinkertaistetaan nopeampaa rekisteröintijärjestelmää ja muutetaan sitten tuotantospesifikaatioita nopeammin, tämä on hyvä myös. Ja tietenkin tämä on myöskin ihan trendissä, että myöskin viinittömät viinituotteet voidaan, niitä voidaan tarjota. Tämähän kuuluu myöskin siihen elämän laatuun, että jos haluaa myöskin verrata viiniä tai kuohuviiniä, niin, niin tällöin on on parempi olla sen seurassa, kun on viinilasi kädessä eikä vesilasi. Ja kun me tiedetään, että tässä on monia terveydellisiä aspekteja, jotka kannattaa ottaa myöskin huomioon, enkä ajattele pelkästään tässä raskaana olevia naisia, vaan myöskin niitä ihmisiä, jotka eivät todellakaan voi käyttää alkoholia. Eli nämä kielletyt lajit tähän liittyen, tämä on jo tällä hetkellä jo nyt kyllä vanhaa asiaa, eikö näitä ei pitäisi näin kieltää, näitä lajeja, ja tämän takia tein tähän tarkistuksia. Ja myöskin maidon tuottajajärjestöjen yhdistymisessä tässä meidän pitäisi myöskin miettiä, tarvitaanko tässä jotain lukuja vai tarvitaanko vain, että kaikki tuottajajärjestöt ovat samassa asemassa kuin meijeritkin, niin tämäkin on tavallaan asia hoidettu. Kiitoksia. Vaits. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Andrieu hyvästä työstä. No, kun tässä on niin silloin on se hetki, jolloin ollaan sitä myöhässä. Monitorointikeskuksella voidaan kriisejä ennakkoon jo tunnistaa, ja tässä jos sitten voisi olla puuttumismekanismi tähän suuntaan, tulen jättämään tarkistuksia. Tuottajärjestöt, no ne ovat arvokas väline myös. Pitäisi ehkä miettiä, jos tuottajajärjestöjä kategorisesti niin muutenkin kuin tai siis muutenkin kuin tuotettavalla, siis luokitellaan ne eri kategorioita, esimerkiksi luomutuottajat ja muut tuottajat, ja tällainen taulukko voisi olla kyse. Sitten nämä viinilait, ne on samaa mieltä kuin Ulrike Müller, tässä pitäisi toimia laajalti, sali mahdollisimman moni eri viinityyppi ottaa huomioon tämä ilmastonmuutos ja todetaan, että No tulen alalta, jossa on paljon pientuottajia, mitä tulee tuen merkintöihin, siinä pitäisi olla myös mahdollisuus, että olisi verkkosivu, jossa mitattaisiin näistä tiedosta ja siellä olisi tarvittavat tiedot sitten. Muuten pientuottajille tämä tulee hyvin hankalaksi. Zulo. Edustaja Zullo. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset myöskin esittelijä tästä tekstistä. No niin, näitä aiheita on monia, mutta oikeastaan voin puhua näistä muutamista tarjonnan valvonta, niin sektori on toki järkevän järjestelmän, että tietenkin pitää katsoa sitä, että voitaisiin mekanismeja laajentaa, jotka ovat osoittaneet hyviksi muillakin sektoreilla. Ja sitten tietysti toimi, toimi, tavaran toimittajien tai toimijoiden yhteistyön lisäävät toimenpiteet ovat hyvät, koska ne lisäävät myöskin tasapainoa tulojen osalta. Sitten sitten viini. Sektori ole täysin samaa mieltä siitä, että, että alkuperäismerkintöjen suojat pitäisi olla, olla kuten tripsomuksessa on. Tämä on meille tärkeä asia. Ja sen heikentäminen, se ei, ei, tämä ei voi hyväksyä. Sitten tällaisen uusien rypäletuotteiden käyttö tai lajien käyttö. No, meidän perinteiset tuotteet, ei niitä pidä aliarvioida. Eikä pitää katsoa, mitä hyötyjä tässä nyt olisi sitten, että tehtäisiin kolmansissa maissa näistä, näistä tuo, viinejä. Ja muissa maissa tehdäänkin jo. Sitten nämä alkoholittomat viinit – jotenkin asia, joka totta kai näitä te, tehdään kyllä enemmän teollisesti näitä alkoholittuja viinejä, eikä niinkään alueellisessa tuotannossa. Bardzo dziękuję, pan poseł Colombier. Edustaja Colombier. Oui, monsieur le président. Puheenjohtaja, kollega Andrian mietintö puhuu tietyistä mielenkiintoisista kysymyksistä, ja osa sitten näistä kysymyksistä ei ole tullut sopivilta, vaikka hän puhui selkeästi omasta henkilökohtaisesta kannasta. No mitä se, että perustettaisiin tänne viinikategoria, jossa ei ole alkoholia, alkoholiton viinikategoria. No tämmöinen uusi luokka, alkoholiton viini, ei vastaa viinimääritelmää liitteessä seitsemään tuota YMJ-liitettä. Alkoholittomat viinit äh, vaativat aromeja, koska niissä ei ole alkoholia, ja Tämä on teollinen prosessi. Nämä viinipohjaiset tuotteet eivät kuulu YMJ-puitteistoon, vaan 251 ja 214, joka, joka koskee aromaattisia viinejä. Näin ollen ne kuuluvat sinne, eivätkä puhtaasti viinituotteisiin. Ne ovat lähes mehua. Ja tuemme kaikkia ehdotuksia, joilla tuetaan näitä porsas ja sokeritoimenpiteitä. Merkittäviä riskejä liittyy tähän muun muassa ajatellen Brexittiä ja terveystilannetta. Pursaten määrä laskee, toisaalta sokerimarkkinatilanne on hyvin huolestuttava, koska sitten liberalisoidaan nämä sokerikiintiöt. No sen jälkeen tuli vakava kriisi, sokerin hinta laski merkittävästi 30 prosenttia vuodessa. Tästä epäsuus huolimatta komissio ei halua toimia markkinoilla ja puhuva itsesääntelystä nämä kolme äh, sektoria ovat tässä nyt mainittuna, kun niihin voidaan tehdä yksityistä varastointia ja järjestetään, että ne lisätään tähän tuoteluetteloon, jotka voivat hyötyä julkisesta interventiosta. Kiitos. Pamposu Erdus, one minute. Edustaja Erdos. No szót, elnök úr, tisztelt jelentéstevő. Engedje meg, hogy ilyen nagyon sok dologról lehetne beszélni. Kiitoksia puheenjohtaja. Métsek önnek. Először is a Haluaisin puhua aivan lyhyesti ja pari asiaa vain mainita. Ensinnäkin meillä on nämä koulu ruoka- ja koulumaitobudjetit, joita pitäisi puolustaa kaiken keinon. Kun tässä leikataan, se todella laskee ohjelmien tehokkuutta sisällön ja, ja hallinnollisen taakankin osalta. Tämä osittain liittyy pen strategisiin suunnitelmiin ja yleisiin puitteisiin, joten tämä on tärkeää muistaa tässä mietinnössä ja myös Herran Skarsian mietinnössä. Toisaalta mielestäni on vaarallista lähteä tähän suuntaan näiden viinileikkeiden osalta – Täällä puhuttiin maantieteellisestä merkinnästä ja tästä suijasta. En usko, että tämä on oikea aika toimia, koska me voi nähdä sen vaikutuksia laatuviineille Euroopassa. Kiitoksia. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kolme lyhyttä kommenttia viiniin kohdistuen. Mitä tulee tähän näin Titis Minites ja titis Pestus lajekin. Minun mielestä pitäisi hyväksyä tietenkin, tietenkin mennään, puhutaan viinilain osalta, voidaan, tietenkin voidaan miettiä vähän varovasti, mutta meillä on 5000 viinilajiketta Euroopassa ja, ja meillä on myöskin monia lajiketta, joilla voidaan sitten vaikka ilmastonmuutoksen avulla vielä jopa Euroopassa levittää pohjoisenkin päin. Eli meillä on jo nyt laajat viinialueet ö, olemassa, joten me tarvitaan lisää viinialueita. Sitten katsotaan sitä, että, että jos vaikka viniili tai sitten sokeria tai muuta, niin, niin miksi voidaan myös ottaa tämä alkoholi poiskin sieltä? Te voi olueesta toteesin, että joka alkoholisoituu, juoma, joka perustuu olueen. Äh, no, tämä, jos näillä alkoholittomilla tuotteilla on markkinat, niin pitäisi antaa niitä myydäkin. Ja sitten Envin ähm, lausunnantajana minä haluaisin tähän vielä todeta, että esittelijä Andrö, hänen mietinnällään, hän mainitsi tämän merkintäasetuksen. No se ei oikeastaan ole kyllä tämän valiokunnan toimivalta. Se on sitä Envin toimivaltuutta. Ja taas sitten meillä on myöskin, vaikka ympäristövaliokunnassa puhutaan YMP-muutoksesta. No, minä alle 53 plus määräyksen pohjalta, jossa katsotaan tiivistetystä yhteistyöstä, että nimetään Envissä nimetteli, joka heidän rupisi, ei hänen yhteyttä kuitenkaan. Ilmeisesti tässä oli varjo sitten kokous sitten Agrissa, jossa minä en tullut mukana. Ja sitten sopimusten vastaisesti näiden kahden valiokunnan kanssa on tehty päätöksiä. Ja olen sisällöstä samaa mieltä, mutta kuitenkin näyttää siltä, että Envi pitäytyy erikä siinä, että hänellä, heillä on toimivaltuus tässä näin. Ja nyt meidän pitäisi kyllä päästä pois siitä, että, että, että ihmiset henkilökohtaisesti mielihalueensa, mielihaluista mukaan tekisi näitä. Kyllä esittelijän toimivaltuuksia muuttaisiin, koska muuten hän sitten tulee toimivaltuuksien rajoille ja tätä me ei tehdä. Błagam państwa, bo inaczej nie zdążymy. Pani poseł... Hyvät naiset ja herrat, pyydän nyt puhumaan lyhyesti, muuten ei ehditä. Seuraava puhuja. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun aivan lyhyesti. Euh, Täällä on paljon jo sanottu, mitä tulee näihin hyväksyttäviin tuotteisiin. Andrio puhui äh, sianlihasta ja lampalihasta. Toivon, että sokerikin kuuluu tähän, koska mehän tiedämme, millaisia vaikeuksia siellä on. Tuen häntä tässä, kun hän vastustaa sitä, että leikataan budjettia miettiä Zein osalta sitten näistä viiniehdotuksista vielä haluan todeta ja vakuuttaa, että olemme aivan yhtä mieltä. Näissä asioissa haluaisin vain vielä täsmentää tuottajajärjestöjen asia, Meillä on täällä nyt kannustusta lyhyimmille toimitusketjuille. Olisi hyvä ottaa nämä huomioon YMJn järjestelyssä. Kiitoksia. Hoibus. Hoibus. Ja herzlichen Dank. Kiitos. Haluaisin keskittyä yhteen seikkaan. Tämä strategia esittelijältä, joka koskettaa kriisejä, markkinaskriisejä, eli että hallinnoitaisiin niitä, no, että kriisin aikana varastettaisiin tietyn määrin. No, tästä pitäisi oppia maitokriisistä. Se oli erittäin varista, kuinka paljon tuota, tilallisten rahaa tässä valui hukkaan ja kuinka paljon vielä tästä kärsivät tuottajat. Tässä tarvitaan toinen mekanismi. Meillä on jo monitorointikeskus, seurantakeskus, mutta se pitää antaa tarvitsee resursseja, jotta se voi sitten panna täytäntöön kriisimekanismi, ja tätä pitää nyt juntata eteenpäin. Minä laadin lausunnon DVstä, siellä olen valmistelija siellä ylituotantoa, jota sitten kansainvälisille markkinoille, erityisesti kehitysmaiden markkinoille syydetään. No, sillä on sitten katalia seurauksia ja sitten on politiikan johdonmukaisuutta, jota pitää myös seurata ja tässä meillä on hyvä näkökulma. Santos. de tempo, permitam... Kiitoksia puheenjohtaja. ottanut huomioon, kuinka vähän tässä on aikaa, keskityn joihinkin näkökohtiin koskien tätä ehdotusta. Nämä erityistoimet maatalousalalla, jolla suositaan hyvin syrjäisiä alueita. Tämän artikla 349 oikeusperustana ja tässä todetaan, että näillä alueilla on erityistarpeita – on päädytty siihen, että nämä näiden alueiden erityistarpeet eivät ole katettavissa YMPn ensimmäisen pilarin nykytoimilla. Tästä syystä on selvää, että olisi säilytettävä tämä erikoisjärjestelmä ja annettava sille riittävästi varoja. Haluaisinkin puhua, pyytää teiltä tukea. Täällä ottaen huomioon se, mitä esittelin juuri ehdotti, niin että hylättäisiin komission ehdotus koskien tätä järjestelyä. että voitaisiin huo, todella huomioida nämä nykyiset budjettirajoitukset ja tehtäisiin tässä kaikkemme. Jos aika olisi ollut enemmän, olisi voinut selittää tämän paremmin. Olen iloinen siitä, että varat säilytetään viinistä pyritään poistamaan tämä määrä 2030 koskien näitä istutuslupia. Tämä on vähän riskialtista. Tehän ehdotatte uudistus, äh, tarkastusta 2023 olisi parempi, että sanotaan tämä valmiiksi 2040 tai 50. Olen kyllä yhtä mieltä aikomuksista, mutta 2023 äh, tuntuu aika nopealta. Sitten Vitis Lambruskalla jitkeestä. En tiedä, miksi on kokeiltava hybridilajiketta näitä laatuviinejä varten, kun tätä, tämä ei ole mikään laatu lajike ollenkaan, vaan päinvastoin, jos nyt puhutaan laatuviineistä, on aika omituista puhua hybridilajikkeesta, joka ei vastaa tällaisia laatuvaatimuksia. En ole myöskään yhtä mieltä, että 222 artikla poistettaisiin, koska mielestäni tämä väline on jätettävä tuot näille toimialajärjestöille. Se on tarjonnan sopeuttamisväline kriisin sattuessa. Ehkä sitä pitää muuttaa, mutta ei pois. primeiro lugar, agradecer o relator pelas preocupações que tem com, no seu relatório com... Kiitoksia puheenjohtaja näistä. Tämä asia todellakin ansaitsee käsittelyn ja nyt jatkan siitä, että meidän pitää vahvistaa tämä sektori, ottaen huomioon se, että komission jäsen Hogan on, on jo pyrkinyt tähän, joten meidän pitää pyrkiä siihen, että käytetään rahoitusta myöskin hyväksimentäistä. Meillä pitää olla tiukkoja rahoituksen suhteen ja tämä tulee esiin jollakin neuvotteluissa. Haluaisin viitata tähän sen tarpeeseen, että tämä järjestelmä, se pitää olla riippumaton. Ensimmäisessä pilarissa tai ei. Onko sitten ja tietenkin pitää olla myöskin osa YMPn strategista järjestelyä. Ja sitten tähän tarvitaan myöskin järjestelmä, joka ne neuvottelut, jotka käydään yhdessä komission kanssa. Aivan lyhyesti puheenjohtaja, haluaisin kiittää Erik Andriota erittäin hyvästä työstä näin ripeässä aikataulussa. Tässä, tämä mietintö varmasti merkitsee parannusta verrattuna komission ehdotukseen. Monissakin kohdissa laatujärjestelmät, maantieteelliset merkinnät, mahdollisuus laajentaa niitä eri tuotteisiin ja tämä, nämä tarjonta, tarjonnan sopeuttamisen keinot, joita parlamentti yritti saada viimeisenkin YMP, sitten nämä markkinatoimet, jotka liittyvät tiiviiseen työhön, jota teemme epäreilujen käytäntöjen kanssa. Sitten Enrik pyrkimys toimimaan vahvasti kilpailualalla. Olen todella yhtä mieltä kollega Michel Dantanin kanssa. Omnibus-asetuksen tulokset olivat merkittäviä, joten pidetäänpä varamme, että emme avaa uudelleen erittäin vaikeita keskusteluja. Muistan kyllä, että ne päättyivät hieman katkeraan sävyyn virallisessa lehdessä. Se oli hyvin kriittinen Haluaisin tässä vain todella antaa pienen varoituksen sanan aiheesta. Muilta osin tuemme Enriken ehdotusta. Kaput. Grazie. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluan myös pelkästään kiittää tästä suuresta työstä, jota esittelijä on tehnyt. Tässä on vähän kunnianhimoa kyllä komissioehdotuksessa. ja tuen kaikkia näitä heidän erotuksia. Ja usko että julkisen tahon pitää antaa tavallaan turvaverkko näissä asioissa. Ei mitään muita välineitä ole olemassa. Ja pitää myöskin tuottajärjestöjä vahvistaa. Ja uuden teknologian käyttö ja viestinnässä tietenkin tarvitaan blockchain-teknologiaa. Se voisi tietenkin aina helpottaa kaikkia vaiheita aina tuotannosta aina elintarvikkeiden jakelun saakka. Mitä tulee sitten viinialueeseen? Olen täysin samaa mieltä tästä. Tarvitaan joustavuutta näiden viinilajien hyväksynnässä, kuten Erikin täällä totesi. Komissio pitäisi muuttaa muuttaa alkuperäismerkityjen eh, sisältöä. Se ei, se ei käy ollenkaan, koska me tarvitsemme tätä järjestelmää, alkuperäismerkintäjärjestelmää. Ja mä myös sitä, meidän pitäisi katsoa myöskin vielä markkinoiden suuntaan, mitä, mitä siellä tarvitaan. Mutta, jotenkin, mutta kuitenkin eh, vasta yhteistä markkinajärjestelyä näihin tuotteisiin voisi käyttää. Haluaisin kiinnittää huomionne siihen, että pitää nyt määritellä tuo lyhyt toimitusketju. Se on hyvin hyödyllinen väline viljelijöille, jotta he voivat luoda markkinat, jossa he voisivat, he voivat viedä tuotteita viljelijät kohtaavat huomattavia hankaluuksia. Ja kun määritellään lyhyet toimitusketjut, niin se auttaisi heitä kyllä. Kiitos. Bardzo proszę E, przedstawiciela komisji. Hyvät naiset ja herrat, annan puheenvuoron komissiolle. Jos voitte puhua alle viidessä minuutissa, se olisi aivan mahtavaa. Kiitos. Thank you, Chairman. I will be... Kiitoksia puheenjohtaja. Pyrin puhumaan nopeasti. Minä täällä on ottanut kolmikantaneuvotteluja minulla 6.30 ja se on toinen tärkeä osio tänä päivänä. Haluaisin kiittää esittelijä paljon tiedosta ehdotuksesta. Hän on esitellyt hyvin mm, runsaan mietinnön. Jos me olisimme esittäneet tällaisen mietinnön, olisimme varmaankin puolitoista vuoden vaikutusten arvioinnit tehdä ennen tätä, mutta oliko me pystymme tekemään hieman vähän jotain oikeampaa versiota. Ja kuulin täällä aivan oikein, että yksi asia, joka oli aivan selvä tai tarpeeksi selvä, on se inter aktio tämän mietinnön ja näiden kahden muuden asetuksen välillä, strategisen suunnitelman asetuksen kanssa. Ja tässä on yksi asia, joka on nyt on jäänyt kukaan keskustelun ulkopuolelle. Se, että komission ehdotus tässä strategisessa suunnitelma-asetuksessa, että siinä avattaisiin tämä tuottajajärjestöjen operatiivisohjelmia muilla sektoreilla, että 3 prosenttia budjetista on varattu näihin toimenpiteisiin. Tämä on asia, jolla saattaa olla suuri vaikutus yksityismarkkinoiden hallintoon ja myöskin vahvistaa näin tuottajajärjestöjä elintarvikeketjussa. Mutta miten tämä sitten liittyy näin kaikkiin erityiskohtiin, joita mietinnössä on? Politiikan johdonmukaisuus on hyvin tärkeää, joten meidän pitäisi pyrkiä katsomaan sitä tältä kantilta – sitten markkinoita ja elintarvikeketjuja ja sitten viiniä ja maantieteellisiä merkintöjä kommentoisi vähän. Ja tulee markkinoiden hallinnon järjestelmää. Me emme oikeastaan halunneet tähän mitään ehdotusta tehdä, koska poliittinen suuntautuminen, joka on monta vuotta jo täällä näkynyt, on se, että tämä kaikki tuotannon pitäisi olla markkinasuuntautuneesta – kuitenkin aina tässä takana pitäisi olla hyvin operatiivinen suojaverkko. Mutta nyt esittelijä on ehdottanut, että se menee kyllä pidemmälle kuin tällainen suojaverkko. Ja kysymys onkin, että olisiko tämä sitten lipeämistä tai muutosta suunnassa oikeastaan YMPstä tavallaan markkinasuuntautuneena politiikkana. Tilintarkastus tuomioistuin puhui näiden suorien maksujen tarkoituksesta. Ja todellakin, jos lisäämme markkinatoimien mm, määrää huomattavasti, niin suorien maksujen perustelut ainakin tuon sidottujen suorien tukien määrä, määrä pitäisi lisätä samalla. Eli olemme vähän skeptisiä sen takia, että indeksoidaan nämä interventiohinnat. Tämä tai sitten olen usein käyttämään sitten paljon interventiotoimenpiteitä, joka vaikuttaa sitten taas budjettiin. Eli meidän pitää tietenkin tietää, että jos me ostamme tuotteita, minne me laitamme sitten ne varastoon. Ja meillä on tällä hetkellä juuri maitojauhealalla tällä hetkellä ongelmia, ja tämä osoittaa kyllä tämän vaikeuden. Tässä on tietynlaisesta institutionaalisesta lähestymistavasta puhuttu tämän eh, maitohjelman yhteydessä tehty ehdotuksen pohjalta, jota komissio teki silloin kaikille sektoreille. Ja minä voisin todeta, että olen vähän hämmentynyt tästä. Meidän pitäisi nyt, nyt analysoida tätä kyllä hyvin tarkkaan, miten tämä toimisi, mitä viestejä tämä lähettäisi nyt tuottajille. Me tulee sitten kriisi toimenpiteisiin. Pyrin tänä aamupäivänä horisontaalisen asetuksen yhteydessä selvittämään komission kantaa tähän. Ja loppujen lopuksi on totta, että pitää eritellä kriisitoimenpiteet ja markkinatoimenpiteet, mutta lopuksi rahastahan on kyse. Mistä rahasta tulee? inkaan niin kuin rahat tulee budjetista, se on ehkä helpoin tapa ja kaikkein käytännöllisin tapa järjestää tämä järjestelmä. Me tulee elintarvikeketju, voin todeta sen ja vahvistaa sen, mitä herra Täntään totesi täällä. Omnibus teki jo paljon tämän eteen. Ja pari vuotta sitten meillä on mitään kokemusta vielä tästä asiasta. Että onko nyt todellakin hyvä ehdotus lähteä eteenpäin taas ja avataan Pandoran lipas ja panna kaikki nyt taas tavallaan avoimeksi. Ja herra tämän, tämän totesi, että kyllä tämä on aikamoinen saavutus, mitä on saatu aikaiseksi. Markkinoiden avoimuus, te tiedätte varmaankin, että komissio tällä hetkellä tekee hyvin tarkkaa analyysiä tilanteesta, jotta seuraavat sitten uudet toimenpiteet, joilla pyritään sitten lisäämään hinta avoimuutta elintarvikeketjussa. Tämä on nyt oikein jo menossa, en tiedä tarvitaanko tässä lisätoimia enää. Ja tulee sitten kilpailulakiin. Totesin, että täällä on uusi sääntö, voimassa, joka pitäisi ensin testata ennen kuin sitä ruvetaan nyt uudistamaan. Ja sitten viinipaketti vielä. Esittelijä pyytää tätä viinilajien hyväksyntää järjestelmän jatkamista 2030 jälkeen, joka tavallaan avaa sitten tämän vaikean tasapainon, joka meillä oli, kun 2013 hyväksyttiin tämä järjestelmä näistä lajike, asioista. Nyt on, on ehkä liian aikaista tehdä sitä pysyvä järjestelmä. 2023 meillä on arviointimahdollisuus, ja tällainen arviointi jättäisi, turhaksi tavallaan, jos nyt tehtäisiin tällainen lisä aika tähän, tästä, tavallaan nyt sitten loputon järjestelmä ilman takarajaa. Olen tyytyväinen, että esittelijä tukee sitä, että, että nyt voidaan nämä sallia, nämä sal, kielletyt lajit. Vitis labruska muun muassa on kyseessä. Ja ovat samaa mieltä, että tätä rajoittavaa politiikkaa ei enää tarvita ja, ja tämä taloudellisestikin on, on mahdollista nyt tehdä. Ja huomasin myöskin, että alkoholittomat ja osittain alkoholittomat viinitivät voi nauttia samaa merkintäjärjestelmää kuin viinit. No tämä siis ylkää komission ehdotuksen. Komissio taas on sitä mieltä, että meidän ehdotuksemme on kyllä hyvä nykyisille markkinoille, tämän päivän viinimarkkinoille ja tuleville viinimarkkinoille, jotka ovat enemmän kilpailukykyiset ja globaalit. On tärkeää antaa mahdollisuus viinin tekijöille antaa kaikki mahdollisuudet olla kilpailukykyisiä samalla kun myöskin suojellaan sitten erityisviinejä tai erityistuotteita. Ja voin todeta, että, että kaikki tulevat alkoholit ovat tavallaan viinistä tehtyjä tuotteita. Emme pyri tässä keksimään uutta tuotetta. Ei mitään viinejä, jotka ei tule viinistä. Tämä ei olisi mahdollista tietenkään. Ja tiedän, että esittelijä pyrkii katsomaan myöskin tässä myöskin eh, näitä merkintöjä katsomaan eh, ja, eli, ja energia-arvoja ja muita katsomaan viinestä. No tästä pitää kyllä ottaa huomioon myöskin ympäristövaliokunnan kommentit huomioon. Komission erotus, joka voi vuonna 2018, siinä ei ole mitään pakollisia 1308 äh, asetuksessa mitään pakollisia säännöksiä sen suhteen, mitä pitää merkitä. Ja tämähän alkoi vuonna 2017 komission raportissa, jossa puhuttiin ainesosioiden pakollisesta merkinnästä juomiin. Ja tämä alkoholierotus silloin ei ollut vielä valmis siihen aikaan, joten komissio vielä tutkii tätä teollista erotusta. Ja olemme tietoisia, että sektori tukee tätä viiniehdotusta. Ja meillä on tämä itsesäätelyn lähestymistapa ja jäsenvaltioiden toimet saattaisi kyllä vaarantaa sitten taas markkinoiden toiminnan. Odotamme innolla erotusta ja jatkamme keskustelua. Sitten maantieteelliset merkinnät. Hyvä, että meidän tekstiä pyritään parantamaan ja olemme tietoisia, että olette myöskin avoimia tässä. Ja uskon, että voimme jättää sen tähän, tämän kommentin komissio on aina valmis käymään teknistä keskustelua teidän kanssa ja antamaan lisää selvitystä meidän ehdotuksemme suhteen ja myöskin miksi kieltäydymme tietyistä ehdotuksista. Kiitoksia. Kiitos erittäin paljon. Kuulosti kivalta. Esittelijä, olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. En voi vastata kaikkeen, mitä sanottiin. Nyt vähän tiivistän sitä, mitä komissio sanoi, aloitan lopusta. No tässä oli yksityiskohtia, mutta sitten kun ollaan samaa mieltä, sitten että on kaiken hyvin, sitten kun vähän ollaan vastaan, niin sitten asiat ovat vähemmän hyvin. No, mutta nopeasti kuitenkin se, että avataan vielä muillekin sektoreille, no kyllä, tämä on tärkeä aihe. Ongelma on vain, että tämä on vain 3 prosenttia tämä rahoitusosuus, ja jos otetaan tänne sektori kuten naudanlihasektori, jossa on organisoitumisongelmia, jotka tunnetaan, niin jos sitten avataan vain yksi ainut YMJ tuolla, niin sitten se vie koko tuon rahoitusosuuden itsessään, joten tässä on kyllä kovasti intressejä, mutta resurssit ovat kuitenkin riittämättömät suhteessa tähän tilanteeseen, mutta tätä aihetta käsitellään varmasti jatkossakin. No en nyt pala kaikkiin sektoreihin, en käsittele niitä kaikkia, mutta miten nyt sanoisin, nyt halutaan varmistaa Downtownille, De Castrolle ja komissiolle. Kantari, no ei pidä palata totta mitenkään taaksepäin suhteessa kontiasetukseen ja avata näkymiä, jotka veisit vain taaksepäin, olisit regressiivisiä suhteessa siihen, mitä on saavutettu jo. Tässä on vain yksi tavoite. Katsotaan, päästäänkö eteenpäin suhteessa lähtöön, jota on tehty jo kotisuksen kautta, onko liian varhaista, liian myöhäistä. No, sanon, että pitää <clears throat> olla tarkkaan, ettei toimita niin, että mikään ei muuten, kaikki muuttuu. Nyt on aiheita, jotka tässä on mukana mietinnössä, jotka olivat juuri sen, että voidaan kiihdyttää vauhtillisessa kohtaa. Sitten nuo alkoholittomat viinit, no tässä on selvä, se joka ehdottaa mietinnössä. No siis sitä ehdotan nyt, että otaisin tätä vastaan, niin kuin osa kollegoista sanoi. No siis otaisin tuotteita, jotka on valmistettu viinipohjaisesti, jotka ovat alkoholittomia, sitten mitä saatte tuu, teollisten tuotteiden kategorian riivin kuin aromatisoiduihin viineihin. Ja pitää ottaa pois YMistä, koska pitää YMin puitteissa, niin se tarkoittaa sitä, että tässä olisi kakkospilarista kyse, mikä halutaan välttää kuitenkin, jos halutaan säilyttää YMJ pelkästään viinialan sektorina. Joten YMJ-määritelmä on, että viini, jossa tuo alkoholisuus on 8,5 prosenttia vähintään, ja näin mietinnössä toimitaan, jotta ei ole epäselvyyttä. Eli ei tässä nyt haluta noita markkinoita polkia, vaan ei nyt samaan luokkaan alkoholiset viinit ja alkoholipitoiset viinit, siinä, niin tässä se ei, ole. Sitten nämä eri lajikkeet, no mietinnössä kirjoittu tämä näin, koska se on tosi uusia laikeita mukaan, niin no yksi, se on vapaaehtoista mitä jäsenvaltioille ja, ja vinitiloille ja valmistajille, ja muistuttaisin, että äänestämme uudistuksesta toivottavasti pian, no katsotaan miten käy. Mutta siis niin 2021-2027 vuosi tulisi uudistus, ja sitten kysymys kuuluu, että miten voidaan ennakoida näitä ilmastonmuutoskysymyksiä ja luonnon monimuotoisuutta Eli tässä pitää nyt ennakoida toimintaa ja antaa mahdollisuus, ei velvollisuus käyttää näitä uusia toimia, jotta voidaan ottaa huomioon ilmastonmuutoskysymykset ja luonnon monimuotoisuus ja käyttää myös sitten näitä villan toimia, mutta ei tässä ole mitään pakollista toimintaa sen takia. Minusta olisi hyvä pohtia tätä vaihtoehtoa. Monet puhuvat kannoistaan ja sanovat, ettei nyt pitäisi hyväksyä sitä, että tarkoituksia leikataan ja puheenjohtaja tähän lopetan, mitä tulee Herbert Dorfman, niin, niin totta kai tuota merkin, että no Strasbourgissa tästä keskustelimme. Toivottavasti tapaamme taas hyvin pian, jotta voimme arvioida tätä kompetenssikysymyksiä Elvin ja Agri välillä. Minusta on tärkeää mainita tämä, kun on tätä reformikysymyksiä, koska Tämässä sallisi siis sen, että voitaisiin antaa tukitoimialalle. Minusta ei ole liian myöhäistä tai liian varhaista, vaan ajankohtaista huomataan, mitä kuluttajia tämä liikuttaa ja tämä ala on nyt huonommassa asemassa, joten haluaisin kiittää eurooppalaista viinialaa ja sen toimijoita siitä, että se on työstänyt vahvasti näitä aiheita. Eli että pitäisi nämä kalorimäärät tuotteissa, koska Kyllä nyt on enemmän vaatimuksia kuluttajilla ja sitten kyllä tämän tekninen kysymys, me tulee ainesosiin, niin lisäaineet muun muassa. No tässä on teknisiä kysymyksiä, jotka pitää säännellä melko nopeasti. Mutta toisaalta pitää antaa tukea sektorille, koska nämä viinilamarkkinat, joissa me läsnä kansainvälisesti mielestä, niin meidän pitää nyt katsoa, mitä dynamiikkaa on muilla maanosilla tällä alalla ja ennakoida sitten muiden toimia jottei käy niin, että eurooppalainen viiniala olisi toissijainen suhteessa muihin. Totta kai kuluttajillakin on vaatimuksia, erityisesti nuorilla ihmisillä, jotka ovat yhä vaativampia siinä, mitä haluavat. Eli eri vaatimuksia on. Viini on tässä myös, toteihin kohdistuu vaatimuksia, joten meidän pitää nyt toimia nopeasti ja tehdä ehdotuksia tämän asetuksen puitteissa. No niin, suurella sudilla kävin nyt läpi näitä aiheita. Kiitos keskustelun rikkaudesta. Odotan innolla tarkistuksianne, jotta voidaan ottaa työskentely kiireisesti. Kiitos. Bardzo dziękuję panu posłowi sprawozdawcy. Kiitos paljon. Niin, ei tässä enää muuta voi sanoa kuin, että kolmas joulukuuta pitää viimeistään jättää tarkistukset No, tässä on kolme muutakin lainsäädäntömietintöä, jossa on sama, mutta on hyvin pahoillani, että minulla oli näin kova kiire, mutta Otettavasti meillä ei ollut paljon aikaa. Nyt hyvät naiset ja herrat, haluaisin toivottaa tervetulleeksi DV-valiokunnan varapuheenjohtajan. Me johdamme yhdessä nyt puhetta seuraavassa esityslistan kohdassa. 10 ja 11. Ei vaan itse asiassa, olemme edelleenkin jäljellä, jäljessä kohta 9, sitä ei ole vielä käsitelty. Edustaja De Castro, hän täytyy poistua valitettavasti, joten nyt pyydän, että hän voisi puhua valtuuskunnan puolesta, joten hän haluaisi, De Castro haluaisi nyt puhua kohdasta 10, jos se sopii teille, sanoo puheenjohtaja. Kiitos paljon. Edustaja De Castro, olkaa hyvä. Grazie presidente, grazie collega. Eh, soltanto... Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kollegat. Meillä on tällainen mission report, joka on kahden sihteeristön tekemä Agri ja DV-sihteeristö tekemä asiakirja, joka Madridin kokouksessa, jossa olit molemmat kollegat mukaan, Marke Hoiburg, Clara Kileira ja muut kollegat olivat siellä muista valiokunnista mukana – TVstä. Tämä oli tärkeä matka. Ei nyt halua käyttää aikaa tähän, kun meillä on paljon asioita esityslistalla. Haluan vain todeta vaan, että tämä raportti, se esittää kaiken hyvin tarkkaan sen kaiken keskustelun, mitä Madridissa käytiin. Madridin kokouksessa Espanjassa. Ja tämä oli mielenkiintoinen kokous FAO, esitti monia tärkeitä huolenaiheita, jotka me kyllä joita me tuemme kyllä. Ja delegaation johtajana minä pidin puheenvuoron siellä, mainitin sen tärkeyden, että mikä me näillä asioilla on, että nälkä ei tällä hetkellä ole häviämässä maailmasta. Ja tämä oli hyvin lyhyt esitys tästä, jos haluatte lisätietoja tästä, niin täällä tämä asiakirja, tämä raportti, ja voitte lukea siitä enemmän asiasta uskon, että tämä sisältö ansaitsisi kyllä oman keskustelun, ei nyt tänään tietenkään, mutta koska YMP-uudistuksen keskustelun jälkeen tämä on ollut aika rankka päivä jo, että, mutta uskon, että tämä ansaitsisi kuitenkin ke- hyvän käsittelyn, nimittäin nälän vastainen taistelu maailmassa. Siis aliorjallisuus ei vähene maailmassa, vaan se lisääntyy, joten meidän tarvii kyllä tarttua asiaan. Kiitoksia puheenjohtaja, että esittää tämän lyhyen raportin. Jeśli pani przewodnicząca pozwoli, to jeszcze... Kiitos. Jos sallinnette, niin näen, että täällä on yksi henkilö, joka halusi käyttää puheenvuoron. Hoibu. Lyhyesti vain. Haluaisin vielä korostaa sitä, mitä Paul de Castro juuri sanoi. Jos halutaan puuttua maailman nälkätilanteeseen ja keskustella siitä, niin sitten on erittäin huono tämä tilanne. Ja itse asiassa se, mitä nyt Madridissa, siellä oli tämmöinen ensimmäinen parlamentaarinen kokous, sieltä tämä lähti liikkeelle ja nyt sitten pitää jatkaa toimintaa. Täällä valtiot puhuvat omista tilanteistaan, mutta nyt itse asiassa pitää nyt sitten jatkaa toimintaa, pohjata tähän ja pyytäisin, että useampi parlamentaarikko olisi tässä mukana. Oli häpeällistä nähdä, kuinka vähän Euroopan maita oli siellä edustettuna. Saksa esimerkiksi ei ollut ollenkaan edustettuna, joten tässä pitää nyt painostaa enemmän toimijoita. Tämä on tärkeä aihe. Selvä pyy, kiitos. Oletan, että tiedot on vältetty eteenpäin. Saimme nyt tämän matkakertomuksen tai raportin ja uskon, että voimme palata tähän aiheeseen Agrissa ja Devessä joten varmasti tulee muitakin tilaisuuksia sitten, kun mandaatti päättyy käydä keskustelua tästä aiheesta. Mitä tulee aliravitsemuksen ja nälkään, tietysti meitä kiinnostaa tämä aihe ja teitä kiinnostaa tämä aihe. Minä uskon. No siis on tietty ihmisiä, jotka sanovat, että jos katsoo yhteistä maatalouspolitiikkaa, niin sitten tämä on antamassa oman valtavan panoksensa siihen, että no, on tiettyjä tehottomia toimia nälkää vastaan, joten tämä on tärkeää meille. Jollei ole muita kommentteja, niin ehdotan, että kohta 10 on näillä käsitelty ja siirrytään kohtaan 11 ja sitten palataan kohtaan 9 myöhemmin. Olen pahoillani kaikille, ovat odotelleet kohtaa yhdeksän. Olen hyvin pahoillani, joten nyt sitten keskustelu Tom Arnoldin kanssa. Hän on Euroopan komission erityistyöryhmän puheenjohtaja, käsittelee Afrikan maaseutua. Jos sopii, niin minä pyytäisin, että herra Arnold tulee tänne puhujakorokkeelle meidän viereemme jotta hän voi käyttää puheenvuoron. Onko hän ylipäänsä salissa? Czy jest już z nami na sali pan... Onko Tom Arnold salissa? Tom Arnold. Aha, to musimy, musimy chwilę poczekać, tak? Bardzo proszę. Eli pitää hieman odotella, niinkö? No, selvä. Puheenjohtaja, haluatteko käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä, Mirja. Pani przewodnicząca, Okay. W, Niin siis jos teille nyt sopii, haluatteko kommentoida? Olkaa hyvä.